Dear colleagues. Kollegat. Aloitetaan kohdasta 11 esityslistalla julkinen kuuleminen kestävästä rahoituksesta, rahoitustoiminnasta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi arvon vieraamme Erik Asher, Michel Aglietta Joshua Ryan Collins. Kiitoksia, että saavuitte paikalle kuulemiseemme, joka pidetään Ekon valiokunnan oma-aloitteisen mietinnön yhteydessä, joka koskee kestävää rahoitustoimintaa. Odotamme tästä myös lainsäädäntöehdotusta jatkossa Euroopan komissiolta äh, toukokuussa Olemme kiinnittäneet tähän asiaan jo huomattavaakin huomiota, joten on mukava voida siitä nyt keskustella. Arvo, arvoista arvovaltaisten vieraidemme kanssa. on the concept of uh, regulation. Mm. Arvostan tässä kovasti myös Michel Aljetan tekemiä tutkimuksia. Tämä liittyy myös globaaliin järjestykseen ja tästä on ollut suurta mer- merkitystä meille ja on mielenkiintoista nähdä, miten hän näkee nämä eri kysymykset. Meillä on tässä paljonkin odotuksia kuulemisen osalta. Puhujat saavat 10 minuuttia puheaikaa sen jälkeen ensin esittelijä sitten muut jäsenet osallistuvat keskusteluun. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme. Erik Asserille hän johtaa YK ympäristörahoitusaloite komitea. Ole hyvä. Chair, uh, chair Kiitoksia puheenjohtaja Gualtieri ja esittelijä Scott, Scott Cato on Tulee suuri ilo olla tänään täällä. Kun nyt katsotaan 25 vuotta taaksepäin, niin neljä, neljä pankkia ja vakuutusyhtiötä tapasi Riossa ja havaitsi, että rahoitusteollisuudella on tärkeä rooli, kun ajatellaan planeetan siirtämistä kohti vakaampaa kumppanuutta. Ja tästä tuli sitten UNEPin äh, rahoitusaloite ja sen jälkeen, kun se perustettiin, niin me olemme auttaneet saamaan mukaan ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasiat finanssipoliittiseen toimintaan. Kofi Annan 2006 käynnisti yhdessä kanssamme Global Compactin ja nyt sitten siinä on 17 Äh, jäsentä mukana. 2012 Banki Munin kanssa mm, saimme myöskin kestävän vakuutuksen aloitteen käynnistettyä ja 25 prosenttia vakuutusmaksusta nyt kuuluu tähän. Äh, kun ajatellaan sitten pörssialoitetta, niin 68 tärkeintä pörssiä on tässä mukana, jotta saadaan kestävyyskysymykset mukana, mukaan hallinnollisiin kysymyksiin ja esimerkiksi luottoriskin arviointiin, joten tässä on tehty melkoista edistystä. Tämä on tapahtunut vuodesta 1992 ja on tapahtunut muutoksia, joita esimerkiksi perustajäsenetkään eivät ole voineet ennakoida ja monet tilastot osoittavat, että eri rajat, joita me olemme ylittäneet, esimerkiksi 2017 oli toiseksi Toiseksi kuumin vuosi ja kaikki katastrofaaliset äh, ilmastokysymykset, äh, hurrikaanit, Irma Maria ja äh, sateet ovat vaikuttaneet ihmisten elämään ja ovat maksaneet miljardia dollareita. Uudet riskit ja vastuut eivät liity ainoastaan ilmastoon, vaan resurssien liikakäyttö saattaa vaikuttaa todella ratkaisevasti eri puolille on menetetty kosteikkoja, metsiä ja mangrovepuita. Kun epävarmuuksia on näin paljon, kestävä rahoitus on nyt tärkeässä asemassa. Se, että pystytään arvioimaan eri tekijöitä, täytyy myöskin riskiä arvioida etukäteen, jotta saadaan myöskin kestävää taloutta ja meidän täytyy katsoa riskien ulkopuolelle, katsoa rahoitusta, jotta saadaan aikaisesti myönteistä vaikutusta. Kun nyt tilanne on näin kriittinen, korkean tason työryhmän työ on hyvin tärkeä, tämä on tärkeä asiakirja ja myöskin Kiinan toimet ovat ehkä kaikkein kattavimmat, jotta saadaan kestävyysajatteluun mukaan myöskin rahoituspuolelle. Euroopan komissio ja EUn tarkoituksena on saada aikaiseksi kestävä rahoitusjärjestelmä uudistuksissa. Se on tärkeää, jos Euroopan on tarkoitus tässä toimia johtotähtenä kohti kestävämpää taloutta. Ja nyt haluaisin sitten tarjota palautetta jostakin suosituksista ja myöskin äh, kertoa suosituksista äh, kestävän rahoituksen toimintaohjelmaan ja puhua myös tuosta kestävästä ohjelmasta, jota täällä valmistellaan. Mielestämme tämä ohjelma on hyvä suositus, kokoelma. Ja nyt sitten Euroopan rahoitus investoinnit otetaan huomioon. Tässä nyt on tarkoituksena vahvistaa suosituksia erityisissä kysymyksissä eh, eikä ottaa radikaalisti erilaisia lähestymistapoja. Tässä on joukko eri suosituksia. Ensinnäkin sidosryhmät ja laajuus, vaikka nyt tarkoituksena on saada kestävyyttä ja tässä viitataan erilaisiin tekijöihin ja myöskin kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin kuin kirjoittavat itse sanovat. Tämän, tällä hetkellä suositukset keskittyvät viherryttämiskysymykseen eli ilmastoon ja yleensä, yleensä ottaen kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Tämä kestävä rahoitus ei ole ainoastaan sisäinen väline EUn rajojen sisäpuolella, vaan sitä pitäisi tarkastella välineenä, jolla voitaisiin myöskin tarkastella ulkopuolisia uhkia, maahanmuutto, elintarviketurvallisuus. turvallisuus kehityspilari puuttuu kokonaan tästä ja sosiaalisia kysymyksiä käsitellään ainoastaan paikallisesti. Mitä tulee sidosryhmiin ja pankki, pankeilla on merkittävä rooli tässä arkkitehtuurissa. Äh, se, että pankkia, pankkisektori ole mukana on ongelma. Kun ajatellaan laajuutta ja sidosryhmiä me suosittelemme, että täytyy arvioida äh, toimivaltuudet, äh, mitkä halutaan saavuttaa, ja että pankit ovat mukana myöskin seurantatoimissa. No sitten luokittelu, mm, se on tässä taustalla esitelty luokittelu. Tarkoituksena on käsitellä tärkeitä kestävyyteen liittyviä aiheita ilmastonmuutoksia muutosta, ja nämä ovat sektoripohjaisia. Se, että pyritään saamaan kestävyyttä näihin kaikkiin toimiin ja tarkoituksena on nyt tällaista luokittelua parantaa. Käytetään käytetään eri sektoreita tässä pohjalla. Teknologisia, teknologiset ja taloudelliset esteet kuitenkin tässä ovat mukana. Täytyy vahvistaa, että nyt ollaan tässä enemminkin etujoukoissa. Kun nyt talous on palvelupohjainen, eri mallit ja yritykset, niihin tämä tulee vaikuttamaan enemmän, keskittyvät enemmän liikkuvuuteen, energiatehokkuuteen sen sijaan, että käytetään energiaa ja terveys ja turvallisuus ovat tärkeitä. Uskomme, että seuraava askel on se, että pitäisi ottaa kokonaisvaltaisempi lähestymistapaa. Pitää ottaa kielteiset ja myönteiset vaikutukset huomioon ja tehdä tämä myöskin kestävän kehityksen kolmen pilarin kohdalla. Tämä, nämä vaikutukset tulevat keskeisemmäksi ja tarjoavat yhteistä pohjaa kaikille toimijoille, jotta voidaan identifioida todelliset vaikutukset esimerkiksi finanssipuolella. Ryhmä pankkeja, investoijia on pyrkinyt työstämään tätä. Me olemme iloisia, kun voimme tässä olla mukana näiden puitteiden kehittämisessä ja on hienoa, että lähestymistapa on jo tähän mietintöluonnokseen otettu mukaan luokittelun osa, osalta. Seuraavaksi eh, luottamusvelvollisuus. Tämä, tässä palataan vuoteen 2005, kun ensimmäistä kertaa raportoitiin tästä. Se oli Freshfieldin mietintö. Näin luotiin eh, periaatteet eh, investoijille. Tässä on 400 investoijaa mukana ja tässä hankkeessa – Lainsäädäntö ei ole riittävän selkeä monissa maissa, että tarvitaan parempia signaaleja politiikan tekijöiltä, kun kyse on näistä ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Se lähettää tärkeän viestin, että ympäristö- ja sosiaalitekijät ovat tärkeä osa äh, tätä luottamuksellisuutta. Ja se, että puhutaan luottamuksellisuudesta, niin se tulee vaikuttamaan ja se täytyy prosessoida myöskin investointiprosessissa. Tähän kuuluu myöskin ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä. Luottamusvelvollisuus on kodifioitu, kuten MIFID 2, mutta tässä ei kuitenkaan kestävyyttä ole otettu riittävästi huomioon. Suositusten kohdalla rohkaisemme sitä, että luottamusvelvollisuus selkiytetään. Me todellakin puollamme tätä ehdotusta ja se on mielestämme lupaava. Ja Euroopan yhteisö nyt sitten tässä etenee. No sitten vakuutusteollisuuden täytyy ymmärtää hallinnoida riskiä, riskejä. Tässä annetaan kolminkertainen rooli esimerkiksi riskin hoitajina, riskin kantajina ja instituutiona investoijina. Kun verrataan tätä suosituksiin, niin tässä keskitytään investointirooliin. Riskinhallinnoilla vaku- vakuuttajat voivat vähentää riskejä äh, ja tutkia erilaisia malleja. Vakuuttajat myöskin äh, arvioivat riskin vähentämistä ja valmiutta niihin. EUn rahoitusjärjestelmä voisi hyötyä siitä, mitä vakuutus yhtiöt ovat kokeneet ja voitaisiin esimerkiksi tehdä erilaisia analyysejä. No, riskin kantajina tässä suojataan yrityksiä ja kotitalouksia. Mm, puhutaan esimerkiksi maanjäristyksistä, sairauksista ja niin poispäin. Hinnoittelukin tarjoaa riskihinnoittelua sitten energiatehokkuus, vihreät rakennukset ja liikenne, liikenteen ottaminen tähän mukaan helpottaa siirtoa kohti vihreää taloutta. Kestävyysohjelma täytyy ottaa mukaan vakuutusyhtiöiden toimintaan ja tarkoituksena on saada globaalia ohjeistusta eri riskeistä. Tämä on prosessi, jossa pyritään eri riskejä arvioimaan koko vakuutusalan kautta. Kun ajatellaan vakuuttajia, niin me suosittelemme, että pitäisi katsoa niiden roolien ulkopuolelle ja myöskin tarkastella tätä riskin kantajan roolia, jossa mennään kohti kestävää häiriönsietokykyistä taloutta. No sitten ihmisoikeuksista vielä. Merkittävää siirtymistä on tapahtunut viime vuosina yritys- ja ihmisoikeuskysymykset. Näihin liittyy tiettyjä standardeja, myöskin rahoituslaitoksia, joissa pyritään kiinnittämään huomiota ihmisoikeuksiin. Tässä pidetään kiinni YK perusperiaatteista – toimintaohjelman kautta ja Euroopan rahoituslaitokset ja investoinnit ja pankit ovat aktiivisesti mukana niin niissä prosesseissa. Halutaan tehdä selkoa siitä, mitä tämä tarkoittaa heille käytännössä. Toisaalta tämä tärkeä agenda, sitä ei heijastella tässä raportissa. tämä johtaisi sirpaloitumisen ja lähettäisi väärän viestin yksityiselle sektorille. Sitten vielä viimeinen asia liittyy energiatehokkuuden ja kestävään infrastruktuuriin. Rakennussektorin täytyy vähentää hiilipäästöjä kolmella neljänneksellä vuoteen 2015 maailmanlaajuisesti, jossa tarvitaan noin 300 miljardia dollaria investointeja vuosittain. On hienoa nähdä, että tässä korostetaan myöskin yksityistä, yksityisiä investointeja ja myöskin EFEKin työryhmän työtä. Ja on hienoa, että EFEKin raportoja on myöskin täällä. No sitten infrastruktuuri tässä täytyy jakaa omistajuutta, rakennusten pitkä elinikä ja hiilen talteenotto, nämä ovat Nämä ovat tärkeitä. Rakennuksesta tulee tärkeä osa energiajärjestelmää, joka on jakautunut ja dynaaminen. Ja kun nyt sitten otetaan nämä energiajärjestelmät yhteen, niin tästä tulee ikään kuin virtuaalinen infrastruktuuri, joten energiatehokkuus on sellainen, että me suosittelemme, että tämä vihreä leimaaminen olisi tarkempaa, että se ei olisi ainoastaan yhden kerran toimi, vaan se jatkuisi, jotta voitaisiin yhdistää tätä ja rahoittaa näitä virtoja. Ja myöskin rakennuskysymykset pitäisi ottaa mukaan mandaattiin niin, että tästä tulisi kapasiteetin rakentamisen tärkeä kohde. Paljon kiitoksia. Thank you. Now, Michel Kiitos. Seuraavaksi professori Michel Alietta, tieteellinen neuvonantaja. Hänen tulee Center of International Studies and Forecasting uh, Kiitoksia, että kutsuitte minut tähän kuulemistilaisuuden ja puhun ranskaa, jotta voin ilmaista itseäni selkeämmin tämän vaikean aiheen osalta. Keskittyisin nimenomaan mm, talouspolitiikkaan. Poliitikkojen vastuulla on ohjata toimintaa niin, että ylitetään horisontissa olevat tragediat ja samalla tavalla makrotaloutta täytyy ja, kulutustottumuksia täytyy viedä kohti kestävyyttä. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa huomioon sellaiset kollektiiviset riskit, joita saattaa koitua esimerkiksi päätöksien vuoksi, olivat kyseessä taloudelliset tai poliitikkojen päätökset. Nämä riskit ovat sellaisia, että normaalit riskien arviointimetodit eivät toimi välttämättä. Ja tämä vaikuttaa politiikan ja finanssielämän suhteisiin. Ensinnäkin ilmasto äh, vaikutukset, kielteiset sellaiset, vaikuttavat väistämättömästi äh, rahoitusalaan ja tuovat muassaan äh, ongelmia ja myös vakuutusmetodeja, jotka ovat aivan erilaisia kuin tämänhetkiset riskien arviointikaan ei ole samanlaista tällaisessa tilanteessa. Toistaiseksi, jos halutaan ylittää horisontissa olevat tragediat tai välttää ne, niin meidän täytyy ottaa huomioon laajemmat syklit ja suhdanteet. Ja kansainvälinen yhteistyö on olennaista, jotta voidaan kollektiivisesti Mm, hankkia sellaisia uusia ympäristöteknologioita, joiden avulla voimme ylittää nämä riskit. Näyttää siltä, että tarvitaan poliittinen sopimus Euroopan unionin tasolla. Täytyy, ottaa huomioon, täytyy päästä yli puoluepoliitikoinnista ja puoluepoliittisista eroavaisuuksista täytyy voida antaa takeita eh, investoinneille, jotta yrittäjät investoisivat. Miten tämä voidaan saavuttaa? Eh, ensinnäkin meidän täytyy määrittää investointiprioriteetit ja ottaa huomioon eh, eurooppalainen lisäarvo. Mistä eurooppalainen lisäarvo tulee? on myös annettava tukea Euroopan talousarviosta niin, että vahvistetaan sellaisia investointeja, jotka tuottavat eurooppalaista lisäarvoa ja jotka toimivat Euroopan unionin tasolla, menevät siis subsidiariteettiperiaatteen yläpuolelle. Tehdään sellaisia asioita, joita jäsenvaltiot yksin eivät voi saavuttaa. Tämä, tässä päädytään win-win tilanteeseen. Ja tarvitaan tietenkin tiettyjä takeita ja siksi puhun Euroopan talousarvion ähm, vahvistamisesta tarvitaan uudenlaisia omia varoja, jotka liittyvät äh, investointiprioriteetteihin. minkälaisia äh, välineitä tarvitaan ja minkälaisia toimijoita tarvitaan? No välineistä puheen ollen tietenkin hiilivero on yksi keino, mutta mutta se ei ole niin yksinkertainen asia kuin voitaisiin kuvitella. On selvää, että hiilimaksut tietenkin vaikuttavat hiiliintensiivisyyteen ja ovat omiaan auttamaan edistämään in, in, innovaatioita, mutta täytyy ymmärtää, että me tunnemme hyvin hiiliveron, hiilidioksidiveron, sitä on voitu myös soveltaa, mutta se ei takaa sitä, että voimme saavuttaa selke, selkeitä väh, päästövähennystavoitteita. Sitten meillä on niin kutsuttu cap and trade järjestelmä. Siihen liittyy ongelma, joka liittyy hintojen epävarmuuteen. Tämä on <clears throat> nähty jo muutamien vuosien ajan saastuttaja maksaa periaate on sekin ollut käytössä Meillä on huutoka- hi- päästöhuutokauppajärjestelmä, mutta siihen liittyy siihenkin ongelmia ja päästökattoja täytyy kehittää sitä mukaan, kun tilanne etenee. Ja meidän täytyy kehittää, pysyä, pysyä talouden kehityksen tiellä niin, ja sen perusteella arvioida päästökattoja. No sitten tärkeää on myös se, että pohditaan nimellishintaa. Kyse on niin kutsutuista, puhun niin kutsutuista varjohinnoista, joka sisältyy investointeihin. Eli millä tavalla investoidaan vihreisiin, vihreisiin innovaatioihin, kun ajatellaan esimerkiksi hiilidioksidin hintaa ja Kun puhutaan eh, hi- hi- hi- hiilen hinnasta ja toisaalta eh, kompensaatiohinnoista, niin eh, tämä, nimenomaan tämä nimellishinta on tässä yhtälössä tärkeä. Ja meidän täytyy saada aikaan oikea yhdistelmä. Tärkeä elementti on myös se, että rahoitetaan nimenomaan innovoituja, innovatiivisia, investoidaan innovatiivisiin kohteisiin ja on otettava huomioon, millä tavalla hiile, hiilikorvaukset vaikuttavat sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, kun ajatellaan hintoja, niin ver- koordinaation puute ve- verkostojen ulkoistamisessa on suuri ongelma, koska vaikka, vaikka saastuminen vähenee, niin sitä ei välttämättä arvoteta oikealla tavalla. Toisin sanoen, meillä on tulossa on aivan erilaisia toimijoita kuin mitä meillä tällä hetkellä globaalisti rahoitusmaailmassa on. Ajatellaanpa kehityspankkeja, niillä on kokemusta pitkäaikaisista suuren mittakaavan investoinneista ja rahoituksesta. Sitten on laitoksia, joilla on vaikutus tai mahdollisuus vaikuttaa yritysten halli, hallintoon ja hallintotapoihin. Ja sitten on keskuspankkeja, jotka voivat ottaa viherryttämispolitiikan makro rahoituspolitiikkaansa. No aikaa tässä ei kauheasti ole, mutta puhun vielä makrotalouden politiikasta te olette nähneet erilaisia malleja, jotka menevät pidemmälle kuin Nordhausin malli. Ja kysymys kuuluu, miten voidaan ohjata talouspolitiikkaa niin, että saadaan aikaan pehmeä energian siirtymä kohti vihreää energiaa huolimatta siitä, että epävarmuutta ilmenee ja teknologiat ovat eri, erilaisia meidän tulisi yhdistää kolme instrumenttia. Ensinnäkin hiili, hiilidioksidin vero, erilaiset vihreisiin investointeihin kohdennetut subventiot ja sitten tarvitaan vihreä korko, joka, joka kohdennetaan nimenomaan vihreisiin investointeihin. Eli meillä ja Nordhausin malliin verrattuna tämä malli pitää sisällään erilaisia riskejä, useampia riskejä. Hiilidioksidiveroa täytyy nostaa hyvin nopeasti, jotta voidaan lannistaa saastuttavat teknologiat. Ja kaiken kaikkiaan meidän täytyy toimia nopeasti, jotta oikeanlaiset investoijat investoivat oikeanlaisiin kohteisiin. Ja muussa tapauksessa riskit voivat olla vakavatkin. Ja jos riskit toteutuvat, niin silloin poliitikot reagoivat ja, ja blokeraavat uudistuksen. Jos se, että käytetään pelkkää hiilidioksidiveroa, voi silloin olla realiteetti. Hiilidioksidiveron yhdistäminen tähän toiseen instrumenttiin antaisi investoijille edun. Eli se täytyy yhdistää tähän näihin subventioihin. Ja sitten kolmas kriteeri oli tämä hiilikompensaatio, josta puhuin äsken. Eli meidän täytyy rohkaista matalahiileen investointia ilman, että lannistamme e, investoijia muiden riskien vuoksi. Jos siirtymä hidastuu, niin siitä saattaa seurata poikkeama tältä oikealta polulta. Ja siksi tarvitsemme sekä subventiot että hiiliveron, e, että että tämän viherryttämiskannusteen, niin silloin vihreä sektori sukeutuu tuottavammaksi, koska pääomakustannukset ovat he, alhaisemmat. Ja tämä on kiintoisaa, koska tällä tavalla voimme saada siirtymän, siirtymän joka hyödyttää osapuolia ja samalla finanssijärjestelmä pysyy vakaana. Ja keskuspankin on syytä antaa takeet vihreille obligaatioille. Ilman tällaista takuuta ei keskuspankki ei, ei tee mitään muuta kuin makrotalouden velvoitteensa. Eli sen täytyy antaa takuu jolloin saadaan paras mahdollinen ratkaisu aikaan. Thank you very much. Now the third speaker, Joshua Ryan. Kiitoksia sitten vielä tohtori Ryan Collins UCL-instituutista. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Molly Scott Catoa kutsusta tulla tänään puhumaan. Keskityn puheenvuorossani pankkisektoriin ja rahapolitiikan rooliin ja rahoitussääntelyn. Se on erikoisalani ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan, kun olen tehnyt työtä Lontoossa uusia instituutissa Ensinnä haluaisin sanoa, että haasteen laajuus joka liittyy tähän korkean tason äh, raporttiinsa. Tämä edustaa 170 miljardia vuodessa, kun äh, muuten hiilen hiilimarkkinoita. Tämä valtava haaste ja tässä ollaan ihan oikealla jäljellä, kun sanotaan, että ei riitä, että vain luotetaan julkiseen sektoriin, että voidaan vastata tähän haasteeseen. Pitää saada liikkeelle myös rahoitussektori, mutta rahoitussektorilla on enemmän kuin muutama toimija. On enemmän on sitä kyse kuin pääomamarkkinoista ja Erik tässä viittasi pääomamarkkinoiden tärkeään rooliin, tai joka, se voi, joka sillä voi olla. Mutta pääomamarkkinat ja hallitukset myös sitä paitsi, kun ne käyttävät rahaa ja sijoittavat olemassa olevaa rahaa, joka tarkoittaa sitä tuolta rahaa jostakin muualta taloudesta ennen kuin käyttävät sen sitä vastoin liikepankit ja keskuspankit silloin kun ne käyttävät, pystyvät luomaan uutta rahaa, uutta ostovoimaa lainan muodossa luoton luomisen, credit creation, luoton luominnon tätä, jos lainaa, niin antaa jotakin äh, lainaa. Siis ne pankit luovat luottoa, luovat su- suuren osan kaikesta uudesta rahasta taloudessa. Jos me haluamme va- vastata tämän siirtymävaiheen haasteeseen, niin tämän pitää olla keskeinen tosiasia, jonka panemme tässä merkille. Ikävä kyllä on vähän todisteita siitä, että pankkijärjestelmä, niin kuin se tässä muodossaan toimii, pystyy vastaamaan tähän tehtävään. Tämä johtuu osittain siitä, että ilmastonmuutos on monimutkainen prosessi. Sen vaikutukset ovat todella vaikeita ennustaa. On paljon epälineaarista dynamiikkaa pelissä, kun ajatellaan mahdollisia muutoksia ja tällaisia huippupisteitä. On on ikirouta puraa, meta, sulaa metaania pääsee ilmastoon. Näitä on kaikkia vaikea ennustaa näitä vaikutuksia. Ja oikeastaan tämä ei liity perinteisiin markkina-analyyseihin, jossa perustetaan yhdestä viiteen vuoden aikajaksoihin tyypillisesti. Niitä on vaikea käsitellä. Ja niin kuin tuli jo selväksi Michelin kommenteista, niin on tällainen järjestelmällinen väärä hinnoittelu näissä kysymyksissä markkinoilla vallalla, niin kuin Niklas Stern kuvasi sitä maailman suurin markkinoiden epäonnistuminen tai toimimattomuus. Joten kysymys kuuluu, mitä tälle asialle teemme. Ja minusta monet puheenvuoroista äh, tässä mietin, kertomuksessa ovat hyvin tervetullutta taksonomiat, luokitukset yleensä ovat todella hyödyllisiä, olen sitä varma, ja er- toimintaehdotukset, joita on tehty ESG-puitteissa, ovat myös tervetullutta tietoa. Mutta mitä mielestäni tästä puuttuu, on suurempi huomio rakenteellisiin kysymyksiin. Miten saamme pankkijärjestelmän tukemaan äh, siirtymää? Vai, siirtymää? Ja nyt on aika puhua vapaaehtoisesta tiedonantamista koskien näistä arvonsa menettäneistä hiiliomaisuusjärjestelmistä. Pankeilla on tämä on nyt päätynyt. Meillä ei ole enää aikaa luottaa vapaaehtoiseen tiedon tiedottamiseen asiasta. Meillä on ollut varsin sovistikoituneita ESG-puitteista ja rahoitusmarkkinoilla. Näin on ollut jo vuosien ajan ja niitä on. Niistä ei juurikaan ole välitetty rahoitussektorilla. Isot toi, muutamia poikkeuksia on, eikä ole mitään syytä ajatella, että vain sen takia, että kansainväliset sääntelijät ja keskuspankit nyt pyytävät liikepankkeja vapaaehtoisesti kertomaan tämän tyyppistä tietoa eteenpäin, että se myös tapahtuu. Joten tämä pitää olla lakisääteistä, koska nyt nämä asiat pitää julkistaa lakisääteisesti, mutta mielestäni meidän pitää mennä hiukan pidemmälle kuin tämä. Yksi avain opeista rahoituskriisin jälkeen oli se, että tehokkaan markkinan hypoteesi, siis jos lähtee pois markkinoilta, niin silloin markkinat tekevät optimi, optimivalintoja. Tämä ei ole enää uskottavaa ja tämä tuli aivan selväksi, että pankit itse, jos ne jätetään kehittämään omia riskipainotuksiaan ja riskimittauksiaan, ovat alttiita spekulatiiviselle toiminnalle ja erilaisille kuplille. Ja siksi sääntelypolitiikkaa, jota on kehitetty, tämä on tällaista vakavaraisuuspolitiikkaa, jota joillakin keskuspankkeilla on selkeä mandaattikin asiasta, niin kuin Englannin keskuspankilla. Näin ei aivan ole Euroopassa, se on erillinen elin, joka on tästä vakuussa, mutta makrovakaudessa tarkastellaan järjestelmäriskiä eikä niinkään yksittäistä riskiä eri pankkien kohdalla. Ja yksi avainalueista, jotka, joka identifioitiin kriisin jälkeen, liittyi kiinteistömarkkinoihin. Ennen kriisiä, jos puhui, yritti pakottaa, va- vakuuttaa pankit mm, pääomittamaan enemmän taseitaan näitä luonnollisuuksia. He emme tiedä kuinka paljon riskejä on ja onko tämä kunnollinen eh, kupla on parempi hoitaa tämä sotku sitten jälkikäteen, jos näin tapahtuu. Tämä vastaus nyt tuntuu todella ongelmallisesta, kun ajatellaan jälkiviisasti tilannetta. Ilmastonmuutos, siirtymäriski on aivan samantyyppinen riski se on valtava järjestelmän riski, systeeminen riski, eikä riitä, että luotetaan yksittäisiin pankkeihin tai, tai mikrovakausvalvontaan, jotta hallinnoitaisiin tällaista järjestelmän kannalta merkittävää riskiä. Sen sijaan tarvitaan ennalta aktiivista toimintaa, jota varten juuri makrovakauspolitiikka on laadittukin. On monia esimerkkejä keskuspankkeista, jotka pakottavat pankit pitämään enemmän pääomaa tietyn tyyppisiä lainoja vastaan alakohtaisesti henkilökohtaisesti, kiinteistöt tietenkin, mutta myös lainat muille rahoitusalan yrityksille, jotka ovat ehkä keinottelevaa toimintaa, jotka eivät myötävaikuta reaalitalouteen. Ja tässä tuntuu olevan vahva rinnakkaisuus tutkimus osoittaa, että tämä on vaikuttanut lainanantoon kiinteistöalalla. EKPn pitäisi ottaa tämä asia vakavissaan ja niiden pitäisi pohtia, heidän pitäisi pohtia, että nostettaisiin pääoman määrää pankeissa tai sitten muun tyyppistä, tyyppistä luotto-ohjeistusta, jotta tuettaisiin vihreitä sijoituksia ja vältettäisiin liiallinen tukeutuminen fossiiliseen polttoaineeseen, niin kuin tällä hetkellä on tilanne, joka äh, ja syntyy tätä äh, hiilen lukkiutumis vaikutusta tästä. On muitakin keinoja toimia, eikä vain pakottaa pankkeja pitämään enemmän. Pääomaa riskejä vastaan voi olla myös äh, suunnitelmatasoittavia puskureita, koska jos on kyse mm, hiili ja sitten vihreät politiikka. Tämä oli varsin suosittua Ranskassa esimerkiksi sodan jälkeen. Tällaista luotto, luottoohjeistusta käytettiin vuosien ajan varsin onnistuneesti ja tuettiin strategisesti tärkeitä alu, aloja taloudessa. Ja oikeastaan tässä vaaditaan, että pankilla on 30 prosenttia tasella, joka keskittyy prioriteettialueisiin. Ja näin jossakin paikoilla tällä hetkellä tehdään annetaan lainaa uusiutua energiaa vastaan. Tämä on yksi osa tämän tyyppistä prioriteettilainanantoa, jota keskuspankit voivat toteuttaa. Olisi hyvä, jos tämä toiminta tämä toimintaryhmä tarkastelisi tällaista vihreän lainanannon ohjeistusta. Ja sitten Vihreä, siis tässä ei haluta heikentää kuitenkaan rahoituksesta vakautta, kun pyrkii rohkaisemaan suurempaan luotonantoon, jonka sitten pitäisi virrata oikeisiin paikkoihin taloutta. Puoltaisin enemmän sitä, että rangaistaan fossiilista käytöstä tai sitten ennalta aktiivisesti annetaan tätä luotto-ohjeistusta. Vielä lopuksi haluaisin puhua rahapolitiikasta laajemmin, ja tämä oli kaikkein isoin pettymys tässä raportissa minulle. Rahapolitiikan roolia ei oikeastaan mainittu tällä lainkaan. Mielestäni tämä on ongelmallista eri syistä. Ilmeisin syy varmasti, että EKP luo 60 miljardia euroa joka kuukausi tällä hetkellä. Se vaikuttaa valtavalla tavalla Euroopan talouteen, mutta ikävä kyllä kestävyyskriteerit eivät kuulu sen kriteereihin. Nyt tarkoitan tällä sitä, että markkinaneutraalius ei ole sama asia kuin kestävyys tai ilmastonmuutoksen kannalta neutraali toiminta. London School of Economics on tehnyt tutkimusta, joka osoittaa, että EKPn ostopolitiikka on ollut vinoutunutta ja tukea, tukee korkeahiilisiä sektoreita. Tämä johtuu osittain siitä, että he ostavat yritysjoukkolainoja, on tämä yritysjoukkolaina osto-ohjelma, ja se tavallaan syrjii jo pienempiä yrityksiä vastaan, joka on juuri niitä, jotka innovoivat vihreään teknologiaan uusiutuvaan energiaan. Mielestäni tähän pitää vakavissaan puuttua, ja minä vetoaisinkin oikeastaan EKP-hen seuraavalla tavalla. Sen pitäisi johtaa tässä asiassa. Jos ne rohkaisevat pankkeja ilmoittamaan äh, hiiliriskinsä, miksei EKP itse tehosta toimintaansa ja kerro omista äh, hiiliriskeistään omalla tasellaan ja sitten mitä tulee myös vakuuksiin, joita se vaatii, kun se antaa lainoja pankeille. Silloin se tekisi, antaisi esimerkin koko muulle Euroopalle. Se olisi todella myönteinen ensiaskel. Kiitos. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne erittäin kiinnostavaa. Eli täytyy sanoa, että olen oikeastaan tässä yhdestä asiasta aivan, aivan samaa mieltä. Vaihtoehto voisi olla tehokkaampaa, mutta sillä voi olla kielteisempi vaikutus. Vihreä muutos ei tapahdu ilman tätä pääomittamista ja TK-yritysten tukeminen on tärkeää ja välttää tätä rahoitusepävakautta. Ja sitten vihreän teollisuuden mm, riskipainottaminen. Mm, en usko, että tätäkään pitäisi sulkea pois. Mm. Pidän kovasti tästä, tästä organisesta toimenpiderakennelmasta, jota to, professori Alietta ehdotti talouspolitiikalle. Ja rahoitussääntely voi tähän myötä vaikuttaa niin kuin todettiin. Nyt sitten on aika esittää aika esittelijälle ja muille varjoesittelijöille. Ja sitten annan puheenjohtajan Nuijan Markus Ferberille. Moli, sinulla on puheenvuoro ja Markus, ole hyvä. Kiitos. Kiitoksia paljon Roberto, oikein paljon kiitoksia näille kolmelle puhujalle. Tässä on niin paljon asiantuntemusta kyllä nyt paikalla. hienoa, että olette täällä ja varmasti kaikki ovat oppineet paljon. Hienoa, että kiinnitätte huomiota asioihin, jotka eivät ole kovinkaan katettuna tässä minun lyhyessä mietinnössä tai pidemmässä, varsinkin mitä tulee näihin kehitysasioihin. Siihen pitäisi enemmän ajatella. Ilmastokysymyksiä tämä on tärkeä asia. Tässä keskityttiin paljon yksityisen sektorin rahoitukseen ja vähemmän pankkeihin ja meidän täytyy hiukan tätä tasapainoa tarkastella, mutta kyllä tämä ajatus on mielestäni hyväksyttävä. No luokittelu, jota esitellään, se on hyvä ja on hyvä, että pitäisi olla jotakin ohjeistusta siihen, mitä viher, vihertäminen tarkoittaa, mutta me voimme täällä kyllä saada aikaiseksi sofistikoituneemman lähestymistavan. On vaikeaa löytää tapa heijastella talousrakenteiden muutoksia siirtymäkauden aikana kiinteän luokittelun avulla. Tämä on haaste meille kaikille. Mutta tulen tarkastelemaan tätä dynaamista kohdentamista. Se voisi olla hyvä ratkaisu tähän. No sitten radikaalimmista ehdotuksista. Minäkin mielelläni ajattelen tuota hiilidioksidiveroa ja tässä voisimme sitä tarkastella viimeisen mandaattivuoden aikana. Ja myöskin luotto-ohjeistus ja se, että me vaikuttaisimme enemmän siihen, miten keskuspankki näitä lainoja myöntää. Jos nyt ajatellaan kysymyksiä, niin keskityn tästä keskityn tähän vakuutus- ja riskikysymykseen. Olen kiinnostunut siitä pointista, että, että äh, vakuuttajat eivät ole riskinhallinnoijia, mutta tämä on vaikea tehdä, kun puhumme tällaisesta epävarmasta tilanteesta, missä ennustettavuutta ei ole. No, tässä mainittiin maatalous, missä riskejä ei tällä hetkellä arvioida riittävällä tavalla. Jos ajatellaan esimerkiksi äh, lannoitteiden käyttöä ja niin poispäin mielelläni niin kuulisin tämän puhuta myöskin rakennuksista ja tällä hetkellä rakennetaan sellaisia rakennuksia, jotka eivät ole riittävän korkealla tasolla, esimerkiksi jos tulviminen lisääntyy. Miten tällä hetkellä näitä nyt sitten arvioidaan näitä riskejä oikealla tavalla ja miten tätä voitaisiin parantaa? Ja sitten lopuksi, no ette puhuneet, Joshua Collins puhui keskuspankista, mutta kukaan ei puhunut eh, Euroopan investointipankista. Siellä on nyt katselmus. No mitähän siitä nyt sitten tulee? No tässä hankkeeseen lainattiin rahaa ja minä ehdottaisin, että pitäisi myöntää vain sellaisia lainoja, jotka ovat Pariisin sopimuksen mukaisia ja se tarkoittaa mielestäni, että ei fossiilisia polttoaineita eikä lentokenttiä olisi tässä, mutta kuulisin mielelläni teidän näkemyksenne tähän. Thank you very much. Uh, the next on my... Kiitoksia. Seuraavaksi Sirpa tässä minun listallani. And, uh, thank you. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kiintoisasta esityksestä, joka todellakin äm, toi ajatuksen ruokaa tähän kertomukseen. Eli miten tällaista ää, äh, ää, äh, Miten arvonsa menettäneet omaisuuden erät voitaisiin ottaa huomioon tähän riskiarvioon? Minä olen hiukan... Ähm, minua hiukan arveluttaa tämä vihreä taksonomia. Minä puolan vihreitä investointeja pikemminkin, koska ne voivat olla niin puhtaita kuin mahdollista. Ne voivat olla äh, joko hyvin äh, riskaableita tai mm, ne voivat olla hyvin huono, huonosti hallittujakin, joten minä en pidä siitä, että äh, suositaan tietynlaisia investointeja. Kaiken täytyy olla sekä kestävä että taloudellisesti. Mitä tulee tähän? Mitä tulee arvonsa menettäneihin omaisuuseriin, niin ne tulisi ottaa huomioon samoin kuin toimimattomuuden kustannukset. Ja jos minä jotain tässä kaipaan, niin ne ovat indikaattorit, koska kun nyt ajatella, jos nyt ajatellaan vaikkapa hiilidioksidipäästöjä tai mikä on uudistavaa, mikä ei ole uudistavaa, millainen on biodiversiteettivaikutus maankäytössä ja niin edespäin. No kaikki oikeastaan on jo täällä mukana. Jos ajatellaan esimerkiksi elinkaarianalyysejä, tai ekosysteemipalveluita, niin kaikki on jo täällä mukana. Joten eikö meillä pitäisi olla ensin indikaattorit, niin kuin vaikka kirjanpidossa. Ja sitten, niin kuin Bellin käyrässä, niin vasta sitten meillä olisi ne yhdet prosenttiosuudet, jotka ovat oikeasti vihreitä ja jotka ansaitsevat tämän vihreän merkin tai leiman. No, Äh, olisi se minusta kuitenkin parempi lähestymistapa kuin tämä tällainen e, meininki, että yritetään määritellä, mikä on vihreää. Ja sitten ihan lopuksi, minä en usko hiilidioksidiveroon mutta, tai hiiliveroon, mutta haluaisin kuulla, mitä olette mieltä indikaattoreista ja minkälaisia muita välineitä voitaisiin löytää, jotta voitaisiin siis millaisin keinoin voitaisiin löytää ne kaikkein suurimmat epäonnistumiset näillä markkinoilla ja ottaa se huomioon sitten sääntelyssä? Paul, you want to jump in as well? Yes. Kiitoksia. Haluaako Paul käyttää seuraavan puheenvuoron? Kyllä. Kiitoksia puhujille. Kiitoksia näistä alustuksista. Tämä on hyvin tervetullut keskustelu, jota käymme tässä. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Me olemme tarvinneet jo kauan sellaisen, jota pääsemme kohti, kohti kestävää rahoitusta. No, työ on ollut nyt hyvin hajanaista lainsäätäjän puolella ja näin kyllä hyvää tahtoa rahoituspuolella, mutta kuitenkaan mitään kokonaisvaltaista lähestymistapaa ei ole. Ja kun ajatellaan tason asiantuntijaryhmää, niin se, siinä päästään jo lähemmäksi tätä ja se on tarkoituskin. Kuitenkin tämä on hankala aihe, koska työ tässä koko ajan jatkuu, meidän täytyy asettaa kehys ja täyttää se nyt jatkuvasti yksi huoli, ja tämä on myöskin kysymys puhujille. Saatamme joutua tilanteeseen, missä me odotamme. No tuo luokittelu on hyvä lähestymistapa, hyvä lähtökohta, mutta sen ei tulisi olla ensimmäinen, vaan sen pitäisi toimia samanaikaisesti investointien ja tiedonannon kanssa. Eli me, me haluamme dynaamisen lähestymistavan. Sen, sen täytyy olla uskottava tämän lähestymistavan ja sen avulla täytyy voida katsoa eteenpäin. No, no sitten kaksi puhujaa ainakin mainitsi sen, että miten voidaan varmistaa, että kannustimet ovat ikään kuin oikeassa paikassa. Voisitteko hiukan tarkentaa tätä, koska tämä asia on ratkaisevan tärkeä. On tärkeää tehdä tämä muutos. Tämä liittyy myöskin keskusteluun liittyy tähän add-oniin ja tämä loogisempi tapa aloittaa, miten me voimme varmistaa, me tiedämme, että riskit pankkien tai rahoituslaitosten taseessa ovat siellä, mutta ei ole mitään yhteistä metodologiaa ikään kuin saada niitä selville. Miten me voimme tehdä selväksi, että on on olemassa kannustin rahoituslaitoksille päästä ulos näistä riskeistä ja saada ne tekemään investointipäätöksiä. Tämä add-on on yksi ehdotus tähän, mutta varmasti muitakin on. Thank you very much, Paul. Pirko, please. Seuraavaksi Pirkko. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos kaikista hyvistä puheenvuoroista, joita täällä on käytetty Korkean tason työryhmän suositukset perustuvat vapaaehtoisuuteen, jotta voidaan kerätä kokemuksia suositusten toimivuudesta. Uskotteko, että vapaaehtoisuuteen perustuvilla suosituksilla voidaan riittävästi muuttaa kannustimia rahoitusmarkkinoilla, jotta investoinnit alkavat kanavoitua merkittävästi kestävämpiin kohteisiin? Toinen kysymykseni liittyy vakavaraisuuslainsäädäntöön. Korkean tason työryhmä ehdottaa pankeille helpotuksia vakavaraisuuslainsäädäntöön vihreille tuotteille. Rahoitusmarkkinoiden huoli on riskien oikea hinnoittelu vakavaraisuuden palauttamiseksi. Eikö ole vaarana, että väljemmät vakavaraisuussäännöt kestävät kriteerit täyttäville rahoituslaitoksille voivat heikentää jo saavutettuja toimenpiteitä pankkisektorin vahvistamiseksi ja pahentaa luottotappioihin liittyviä ongelmia. Kiitos. Thank you very much. Uh, next on my... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Lieve. Thank you, Chair. Gentlemen, thank you for your useful... Kiitoksia tästä hyödyllisestä keskustelusta. Sijoit sijoittajat aina kuitenkin haluavat tuottoa investoinneilleen. Niin miten me voimme varmistaa, että tuotto on korkeampaa näistä kestävistä tuotteista? Tämä voitaisiin tehdä niin, että voitaisiin kasvattaa investointituottoa, mutta miten me teemme tämän? Ja miten me teemme tämän varmistamalla samalla yhtäläiset edellytykset kaikille sidosryhmille ja varmistamalla, että emme epävakauta rahoitusmarkkinoita? Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja sitten Dimitrios on viimeinen tässä minun listallani. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet paljon kiinnostavaa puhetta. Tällaista olisi pitänyt jo aikaisemmin tehdä EU-ssa ja nyt tätä toimintaa pitäisi syventää. Intia tai Kiina, Kiinan kaltaiset maat ovat ponnistelleet todella vaikuttavalla tavalla tällä saralla muutama viikko sitten näin, että Kiina investoi nyt enemmän tutkimuksen kehitykseen kuin EU, joten EU pitää nyt hiukan muuttaa toimintatapaansa. Ja Haluaisin kiittää tästä raportista. Tämä tuntuu varsin, tai tämä mietintulon on jo erittäin hyvä. Henkilökohtaisesti minua kiinnostaa kovasti tämä taksonomia, luokituskysymys, samoin vapaaehtoinen tai sitova tiedon ilmoittaminen, koska vapaaehtoinen vapaaehtoisuus tässä ei ole ollut tyydyttävällä tasolla tähän mennessä. Joten kysynkin, voitteko antaa enemmän tietoja siitä, mitä voimme odottaa maaliskuun toimintasuunnitelmalta? Meillä on selkeä edistymissuunnitelma siitä, mitä pitäisi tehdä näille virstanpylväille ja eri välineille vai aiotteko olla hiukan yleisempiä kuvauksessanne, koska toimintasuunnitelma on kunnianhimoinen termi ja se tarkoittaa konkreettista suunnitelmaa. Saadaanko se maaliskuussa? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kukaan ei ole tässä pyytänyt menettelyssä ilman puhujalistavuoroa. Eli Molly, tässä seuraavaksi käsitellään sinun mietintöäsi, joten käytämme jo tätä aikaasi. Mutta nyt sitten palaan vieraidemme puoleen, no ehkä kolme neljä minuuttia per henki. Kuka aloittaa? Aloitammeko samassa järjestyksessä? Selvä. Kyllä, minä yritän puhua lyhyesti ja pyrin vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin uskon voivani antaa vastauksen kuullut nämä huolenaiheet liittyen luokitteluun ja on hienoa kuulla tämä, koska se on mielestäni tärkeä väline. On totta, että tämä, että identifioidaan aivan erityiset asiat, tällainen listauslähestymistapa, niin täytyy olla kyllä järkevä tapa hoitaa tämä luokittelu siten, että on ollut kapasiteettia identifio, identifioida nämä yritykset ilman, että ajatellaan, että tuollainen luettelo nyt sitten kertoo kaiken. No sitten vakuutu, vakuuttajat, riskinhallinnoijana, no tämä on yksi haasteista. Eli tässä nyt riskiä vuosittain hinnoitellaan uudestaan, eli ei katsota pitkän aikavälin riskejä, koska niiden täytyy olla, jos ne ovat korkeampia, niin sitten tämä voidaan ottaa hinnoittelussa huomioon. Täytyy nyt pyrkiä pääsemään tästä eroon eri tavoin. Ja jotakin työtä on tehty, investoinnit. Investoijat voisivat myöskin ottaa tämän vastuun mukaan, että vakuuttajat toimisivat asiakkaiden etujen mukaisesti ja ymmärtäisivät tuon pitemmän aikavälin esimerkiksi maataloudessa, eli tuollainen velvollisuus toimia heidän puolestaan. No sitten suhde hallituksiin. Hallitukset ovat ne, joiden täytyy tukea pitkän, pitkän aikavälin yhteiskunnallisia kustannuksia. Vakuuttajilla on tietoa tietoa siitä, että missä todelliset riskit ovat. Täytyy tätä suhdetta parantaa niin, että hallitukset voivat suunnitella. Me puhumme siitä, että 10 prosenttia yleensä käytetään vain ennaltaehkäisyyn ja 90 prosenttia siihen, että siivotaan jälkeenpäin. Eli tässä nyt tarkoituksena on saada hallitukset suunnittelemaan paremmin ja tästä syystä tuota suunnittelupuolta pitäisi enemmän nyt sitten parantaa no investointipankista 2007 meillä oli melko uusi uudistavan energian teollisuus ja nyt sitten se, sillä oli suuri ongelmia, ei ollut luottoa ja tämä syksyllinen tilanne oli erittäin tehokas ja on ollut erittäin suuri komponentti, kun ajatellaan esimerkiksi vähäilistä energiaa. Totta kai portfolio on laajempi ja voidaan totta kai haastaa ne kysymykset, että mitä muuta tässä tapahtuu. No sitten tämä tiedonanto pakollinen vai ei? No en nyt halua sanoa, että yksi tai toinen olisi parempi, vaan näiden suhde, koska usein vapaaehtoinen sallii identifioimaan sen, mistä mahdollisesti tulisi pakollista. Ja Ranskan laki 173 on esimerkki siinä, puhutaan tästä, eli olen myöskin kuullut Ranskan markkinoilta positiivista, että jos mennään liian nopeasti pakottavaan, niin sitten se tehdään mahdollisesti tehottomasti. No nyt sitten siirrän tässä muille puhujille puheenvuoron. Okay, thank you very much, so, Monsieur Aglietta. Merci. Kiitoksia seuraavaksi, herra Aglietta. Uh, Minusta tuntuu, että vielä ei ole puhuttu yhdestä tärkeästä kysymyksestä, nimittäin täytyy kehittää uudenlaista teollisuutta, nimittäin sertifiointiteollisuudesta on kyse. Nimittäin se, millä on merkitystä, nimittäin mitä tarkoittaa, että vältetään, vähennetään hiilidioksidikaasuja. Silloin luodaan uusi omaisuus erä tavallaan, joka myötä vaikuttaa hyvinvointiin. Se on vain näkymätön ja kun se on näkymätön, niin kuluttajat, yritykset eivät voi ottaa sitä suoraan huomioon, joten ajatus on seuraava. Palaan siihen, mitä sanoin äsken. Se, mikä on vieläkin tärkeämpää kuin ö, hiilen verottaminen, on vaikuttaa investointeen tuottoon annetaan hinta tälle eh, hiilen vähentämiselle. Se on investointikohde. Mikä tässä on tärkeää, että voi, tästäkin voi syntyä kuplia. Siis mikä tahansa yritys, joka haluaa to- toteuttaa energiatehokkuutta ja uusi, uusia rakennuksia, niin luopuu hiilestä ja pyytää sitten hyvityksiä. Tässä on tarvitaan sitten sertifiointi. Pitää voida ta- todentaa, että on todellakin voitu vähentää hiiltä. Ja sitten kun tämä on tarkastettu, niin sitten voidaan antaa hiilisertifikaatti tälle yritykselle, jolle tällä korvataan ilman, että tulee mitään vas- vas- kassavirtaa. Tämä on tärkeä kysymys. Ja sitten sertifiointi tarkoittaa sitä, että todellakin hiilidioksidin volyymi pitää pystyä mittaamaan ja se liittyy siis tähän vähennystoimintaan. Sitten toinen asia, jos vielä hetki on aikaa. Tämä koskee EIP, investointipankkia. Se, mikä Junckerin suunnitelmassa oli mielestäni tärkeää, on, että sitä pitää uudistaa. Antaa sille, sillä on tavallaan su, suunta. Se on vain tällaista alhaalta ylöspäin toiminta. On, tulee erilaisia investointeja, sitten niistä valitaan, ne valitaan toinen toisen jälkeen ilman, että on mitään kuvaa varsinaista politiikasta, joten voi, voi hyvin olla sijoituksia, jotka markkinat olisivat jo tehneet muutenkin, ja sitten ne siirtyvätkin tähän Junckerin suunnitelmaan, koska kerran ei ole mitään selkeitä kri- makrotalouden kriteerejä, jonka perusteella päätetään, että halutaan tämä tyyppistä teollisuuspolitiikkaa harjoittaa nyt. Tämä on ensimmäinen ajatus. Sitten toinen asia, joka tuntuu tärkeältä, jota pitäisi vahvistaa, on, että tässä puhuttiin juuri julkisten ke- kehityspankkien merkityksestä ja mm, nämä tämän tyyppiset yritykset, rahoitusalan yritykset, eivät ole mukana osakkaina eri, eri rahastoissa. Jos ajatellaan kaikkia Euroopan kehityspankkeja eri maissa, joilla on tämä tyyppistä toimintaa, on tässä julkisia pankkeja, historiallisia sellaisia, jos otetaan sitten osakkeen omistajiksi EIPin johdolla tähän ohjelmaan, silloin pääoma on paljon korkeammalla tasolla ja sitten se moninkertaistuu. Ja silloin voi saada tällaista massaa, rahoitusmassaa, joka kohdistetaan investointihankkeeseen, jotka on hyvin määritelty, tarkasti määritelty. Ja tätä kautta päästään ehkä 500 asti ja vieläkin enemmän, jos saadaan enemmän näitä vastuullisia osakkeenomistajia – mukaan Euroopan strategisten investointien rahastoon. Ja har- silloin olisi tästä yhdenmukaista politiikkaa, jota EIPn johdolla harjoitettaisiin. Kiitos. Uh, kiitoksia. Sitten vielä lopuksi puheenvuoro edustaja Collinsille. Um. Kiitoksia kovasti. Puhuisin vähän tästä Euroopan investointipankista ja ylipäänsä julkisista pankeista. Viittaan siihen, mitä edeltävä puhuja juuri sanoi. Minä tietysti suhtaudun sympaattisesti siihen ajatukseen, että EIBn ei tulisi investoida hiiliintensiivisiin sektoreihin. Ja keskuspankillakin on vastuu kannettavanaan. Eli kansainvälisillä pankeilla on vastuu ja sen täytyy ottaa johtoasema, mutta Tähän liittyen sanoisin, että on olemassa ongelma, jonka Slegan kertomus yksilöi, nimittäin se, että ollaanko valmiita rahoittamaan tällaisia hankkeita. Eli ongelma liittyy sekä kysyntään että tarjontaan EU:ssa. Ja tämä liittyy toki myös talouden tiukkuuspolitiikkaan viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana. Mutta mutta valtioilla on kyllä vastuu kannettavanaan ja äh, fiskaalipolitiikalla on vastuu kannettavanaan eh, niin, että se loisi mahdollisuuksia ja hankkeita kentällä, esimerkiksi uudistuvaa, energiaan liittyvää ja talojen eristämiseen liittyvää. Eli tarvitaan, me, meillä täytyisi olla sellainen missio, että eh, jokainen koti, talo, Kreikassa tai missä tahansa käyttäisi uudistuvaa energiaa tai uudenlaisia eristyksiä. Jos tällainen tavoite asetetaan, niin silloin voidaan kerätä yksityisten sektorin rahaa. Ja no, EB on tietysti silloin heikommassa asemassa. Mm. jos se ei ole valmis rahoittamaan tällaisia kestäviä hankkeita. Eli olen minäkin sitä mieltä, että meidän tulisi luoda sellainen verkosto, jossa EIP olisi huipulla, ja tällä tavalla se voisi ohjata sitä muutosta, jota tarvitaan. Vielä yksi asia, joka liittyy vihreään versus ruskeaan. Se tuli esiin paristakin kysymyksestä ja puheenjohtaja teki selväksi, mitä mieltä hän on. Kun puhutaan PK-yritysten tuesta. Ja niin EBIn tekemä tutkimus on osoittanut, että noin 20 prosentilla toimista ei ollut mitään vaikutusta lainanantoon PK-yrityksille tulisi pyrkiä 100 tai 150 prosenttiin, jotta saadaan aikaan todellista muutosta. No minkälaista pääomaa pankit sitten voivat pitää ikään kuin vihreinä lainoina? Jotkut ihmiset eivät edes ole varmoja siitä, onko pankkeja pääomitettu riittävästi. Totta kai minä tuen vihreää sektoria, mutta tällä hetkellä hetkellä tämä ruskea äh, rankaiseva tekijä, äh, no sillä on oma osuutensa. Tietysti voidaan ajatella, että pankilla voisi olla vain niin ja niin paljon niin sanottuja ruskeita äh, omaisuuseriä verrattuna vihreisiin Tällä tavalla pankille voitaisiin antaa enemmän joustavuutta ja tietysti äh, ylipäänsä tällainen luotonantopolitiikka on asia, jota tulisi harkita vielä toisemman kerran. Kiitos. Thank you very much and thank you. Kiitos oikein paljon ja kiitoksia teille kaikille kolmelle, että tulitte paikalle tänne kuulemiseen. Nyt sitten me jatkamme samasta aiheesta, mutta esitetyn mietinnön pohjalta ja annan puheenvuoron esittelijä Moliskot Keitolle. Kiitoksia vielä, että saavuitte tänne paikalle. Kiitoksia. Haluan myös ilmaista kiitokseni ja ehkä voimme vielä käyttää teidän asiantuntevuuttanne jatkossakin, jos sopii. Niin, mielenkiintoisia jännittäviä aikoja meille, jotka ovat kampanjoineet sen kymmeniä vuosia, että alettaisiin toimia ilmastonmuutosta vastaan. Nyt aletaan lähteä liikkeelle ja vähentämään teollisuuden hiili päästöjä ja käännämme katseemme rahoitusmarkkinoihin, joka todellakin vie taloutta eteenpäin ja rahoituksen on, rahoitus on avainasemassa, että saadaan tämä siirtymä kohti kestävämpää tulevaisuutta aikaan. Pariisin sopimus on antanut uuden eh, kannustimen poistaa hiiltä taloudesta ja komissio, parlamentin pitää yhdessä, yhdellä tavalla ymmärtää, miten rahoitusmarkkinoita voidaan uudistaa niin, että ne nopeuttavat eivätkä estä tätä siirtymää. Tällä hetkellä kun puhe, niin kuin puhet ovat todenneet, suuri enemmistö sijoituksista ja lainannosta ei sovi yhteen kansainvälisten mm, ympäristö- ja ilmastostandardien kanssa tai mitä tulee hyvään ähm, omistajaohjaukseen. Komissio on arvioinut, että jos saavutetaan kestävän kehityksen tavoite, tarvitaan vuosittaisia investointeja kestävän infrastruktuurin 4,6,7 biljoonaa euroa. Valtava tehtävä, johon meidän täytyy ryhtyä, jotta täytä, saavutamme ympäristön kestävyystavoitteemme, ilmastotavoitteemme, jotta voidaan ratkaista tämä ongelma, pitää luoda tietoa ja kannustin, joka varmistaa, että pääoma virtaa välttämättömien sijoitusten suuntaan, jotta voidaan varmistaa nopea, oikeudenmukainen, ekologinen muutos talouksissamme Euroopassa. Näin EU voi pitää johtoasemansa ilmastonmuutoasioissa. Se voi myös vahvistaa EU vie eteenpäin siis vahvoja arvoja, antaa EU-yrityksille kilpailuedun tätä kautta. Joten olemme tyytyväisiä tästä loppukertomuksesta korkean tason työryhmästä koskien kestävää rahoitusta, ja se on todella kunnianhimoinen ja kiitämme siitä. Meidän mietintömme pyrkii antamaan poliittista tukea teidän suosituksellenne ja välittämään komissiolle ja neuvostolle vahvan uskomuksemme siitä, että EU-kansalaiset kääntävät katseensa heihin, jotta osoittaisivat globaalia johtajuutta näissä kysymyksissä ja käyttäisivät rahan valtaa hyväkseen, jotta voitaisiin nopeuttaa ilmastonmuutoksen saataisiin ilmastonmuutoksen pysäyttyminen tulevien sukupolven hyväksi. Jotakin yksityiskohtia vielä käytän aikani tähän ennen kuin keskeytetään. Ensinnäkin meidän pitää pohtia, kuinka tärkeä avoimuus, ilmoittaminen, juridiset velvoitteet ovat mietinnössä vaaditaan lakisääteistä ilmoittamista arvonsa menettäneistä omaisuuseristä äh, tilinpäätösdirektiivin mukaisesti ja sen linjan mukaisesti, johon työryhmä ryhtyi näissä kysymyksissä DG20. Me ehdotamme myös että laajennettaisiin luottamusvelvollisuutta koskemaan tätä ja otettaisiin mukaan täysi tiedonanto näistä eri tekijöistä kautta toimitusketjun, että kaikki asiakkaat, sijoittajat saavat tarvittavan tiedon. Mitä tulee vihreästä luokituksesta, me jo kuulimme tätä keskustelua ryhmässämme tai varjoistajien kesken tästä puhuneet. Tällä hetkellä haluamme, että tulisi e- Euroopan laajuinen monialainen sidosryhmä ja haluaisimme tämän toimivan dynaamisemmin, jotta vältettäisiin sellainen lista, joka ottaa mukaan tietyt omaisuuserät, mutta unohtaa toiset. Me tarvitsemme vihreän merkinnän e- eläketuotteilla ja niin edelleen. Ja tässä ei pitäisi käyttää ollenkaan ydinvoimaa tai pitäisi investoida ilmailuun tai käyttää fossiilista polttoaineita, jotta voidaan varmistaa edistys, joka meistä kaikista on tarpeen tällaista taustaa vastaan, niin on parempi, että on kolme erilaista standardia. Minimistandardi, joka liittyy Pariisin sopimukseen, ja että ei vahingoiteta mitään riskianalyysin mukaisesti. Ja sitten tällä keskitasolla pitää löytää niitä aloja, joilla investoinnit saavuttavat myönteisiä vaikutuksia. Se voidaan osoittaa, niin kuin UNEP rahoitusaloitteessa nähnyt. Sitten kolmas taso, mukaan lukien toiminnat, jotka voivat lisätä myönteistä transformaatiota, tukevat ekologista elpymistä. Meidän pitää lopuksi vielä varmistaa, että omat rahoituslaitoksemme toimivat esimerkillisellä tavalla. Niiden pitäisi johtaa esimerkillä ja aivan erityisesti EIPn ja EKPn pitäisi tarttua institutionaalisiin vajeisiin omissa kestävyyskysymyksissään. Meidän pitää varmistaa, että voimme muuttaa valvontaviranomaisten toimintaa, niin että tällaiset riskit otetaan huomioon Pariisin sopimusten mukaisesti ja EIPn tarkastelu, joka tehdään tänä vuonna, ei varmista vain sitä, että tulevaisuudessa meillä on Pariisin sopimuksen kanssa sopivaa lainanantoa julkisissa pankeissamme ja EIPn pitää uudelleen suunnitella osto-ohjelmansa, että me voimme uudelleen tasapainottaa sen investointisalkkua, niin että se sopii ESG-periaatteiden ja Parsin tavoitteiden kanssa yhteen. Odotan yhteistyötä muiden varjoistelujen kanssa. Kiitän heitä heidän sitoumuksestaan tähän mennessä ja haluan olla nyt varma siitä, että voimme edetä asiassa ja saada aikaan vahvan kannan kestävästä rahoituksesta parlamentissa niin, että meillä on kanta valmiina sitten, kun komissio tekee oman ehdotuksensa toukokuussa. Meidän täytyy asettaa kunnianhimoisia poliittisia tavoitteita ja varmistaa, että komissio täyttää ne ja pystyy ne saavuttamaan ja saamme käydä tietoista keskustelua asiasta sitten, kun lainsäädäntöehdotus tulee. Kiitos. Paljon kiitoksia Moli. Ja sitten taas varjoesittelijät ja aloitamme Sirpa Pietikäisestä. Kiitos. Ja minä en puhu nyt näistä yleisistä kysymyksistä ja kiitokset sun muut jätän myöskin väliin, koska aika on vähin ja keskityn tähän aiheeseen, koska se saattaa olla melko hankalakin. Aloitan näillä indiga- indikaattoreilla. Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinenkään kerta. En tiedä, miten me voimme ottaa mukaan indikaattoreiden ajatus laskentaperusteeksi tässä vihreän luokittelun ajatuksessa, koska niin kauan kuin me äh, ikään kuin leimaamme nämä, jätämme suurimman osan teollisuuden aloista poistamaan ensimmäinen kohta. Sitten toisekseen, joka tapauksessa tarvitaan sementtiä ja rakennusteollisuutta. Ja jos ei ole harmonisoituja raportointijärjestelmiä, jossa voitaisiin eri sementtiyrityksiä verrata toisiinsa ja sitten valita ikään kuin luokkansa paras. Kun ajatellaan tätä vihreää tekijää, niin se yksinään ei ratkaise tätä siirtymää, teollisuuden siirtymää. No jos emme tee tätä oikein, niin saatamme tehdä virheen, vuosikymmenen virheen ja saatamme ajatella, että teemme nyt jotakin hyvin, kun nyt leimaamme näitä annamme näitä vihreitä leimoja ja vihreää luokittelua ja mietimme, että mikä on vihreä ja mikä ei. No sitten tuo vihreä tuki tekijä. Sanoin, että suhtaudumme hyvin skeptisesti tähän hyvin epäröiden, koska ei pitäisi sekoittaa talouden suoritusindikaattoreita ja sitä, että onko joku vihreä vai että se, että tuettaisiin tai kannustettaisiin näin esimerkiksi pääomavaatimusten osalta, tämä on todennäköisesti suuri virhe, enkä puolla sitä. No sitten tämä koskettaa myöskin keskuspankin kauppapolitiikkaa, koska me saatamme luoda ikään kuin kuplia, kun ajatellaan, että on tällainen tae, kun ajatellaan mitä tahansa vihreän leiman saanutta tuotetta. Tässä nämä suurimmat huolenaiheet ja tietysti kolmas, missä tämä eh, vertaa tai selitä malli voisi olla melko hyvä. Eli meidän täytyy jättää riittävästi joustavuutta tulevaisuudelle yrityksille ja sijoittajille, jotta löytävät tehokkaan tavan. Ja tässä taas indikaattorit ovat hyvät, varsinkin jos ajatellaan, että nämä, nämä pahat raportointimekanismit ovat PK-yrityksille hankalia. No sitten vielä asiat, joihin palaamme myöhemmin, on tuo vakuuttajien rooli, se, että katetaan kaikki ympäristöön liittyvät vastuut ei pitäisi nyt keskittyä hiilidioksidiin, koska tämä liittyy biodiversiteettiin ja kiertotalouteen. Ne ovat totta kai yhtä tärkeitä tuloksessa kuin hiilidioksidi. No, meillä nyt ei ole riittävästi aikaa käsitellä näitä alakohtaisesti. Saattaisimme luoda siinä toisen luokan arvoisa menettäneitä omaisuuseriä puhutaan tästä myöhemmin. Kaiken kaikkiaan oikein hyvää työtä ja odotan älykästä ja provokatiivista, mutta hyvää keskustelua muiden esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin hyvää lopputulosta parlamentilta. Thank you very much, Kiitoksia Sirpa. Sitten Paul. and thank you, uh, kiitoksia Markus ja kiitoksia molillekin erinomaisesta mietinnöstä kiintoisa. ohjeistusta tuli korkean tason työryhmältä ja kiintoisa on myös Molin mietintö. Täytyy vielä saada tämä kattava, joskin joustava lähestymistapa, jotta voimme muuttaa finanssimaailma niin, että saamme tehtyä siitä kestävämmän. Ja kuten sanottu, tätä työtä on odoteltu jo kauan ja se olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jo. Nyt pitää viimeistään. Tämä edellyttää muutoksia moniltakin rahoitussektorin osallistujilta, pankeilta, vakuutuslaitoksilta, luottoluokituslaitoksilta ja valvojilta. Heillä on erittäin tärkeä rooli esitettävänään tässä prosessissa, koska he ovat sellaisessa tilanteessa, että voivat tuoda tietoa finanssisektorilta ja varmistaa sen, että tässä ei ole kyse ainoastaan hyvästä tahdosta, vaan että voivat varmistaa senkin, että hyvä tahto muutetaan sanoista teoiksi, realiteeteiksi. Luottoluokituslaitoksilla on ja valvojilla on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että parhaat käytänteet todella muutetaan käytänteiksi. No, odottelen vielä sellaista järjestelmää, jossa kaikki ei ole vain vapaaehtoista, vaan systeemistä tulee pakollinen. Kannustimet ovat tärkeitä. Ehkäpä artiklan 183 esimerkki on ihan kiintoisa, mutta täytyy myös pitää huoli siitä, että riskit ollaan valmiita ottamaan ottamaan, hyväksymään. Eli eh, toimitusjohtajien täytyy eh, ymmärtää nämä riskit ja sitten ottaa ne huomioon päätöksissään. Tämä edellyttää myös sitä, että tarkastelemme palkkiopaketteja. Ei voi olla niin, että eh, tärkeitä riskejä ei oteta huomioon palkkiojärjestelmissä, paketeissa. Sehän vaikuttaa rahoitussektorin vakauteen merkittävästi ja ylipäänsä ympäristömme ja yhteiskuntamme vakauteen tämä vaikuttaa. No, tämän sanottuani niin sanon seuraavan, ja tämä on viimeinen kommenttini. Euroopan instituutioiden tulisi osoittaa esimerkkiä isot ovat tärkeitä, koska, isot ovat tärkeitä, koska ne voivat tuoda rahoitusmaailman toimijat mukaan, voivat toteuttaa parhaita käytänteitä, mutta täytyy myös ottaa huomioon EKP ja Euroopan investointipankki. Ne ovat roolimalleja. Niiden täytyy ensimmäiseksi toteuttaa kriteereitä. Nehän ne, ne voivat todella saada aikaan eron toimimalla toimimalla esimerkillisinä. Tätä emme voi korostaa liikaa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Pirkko. I would, I would like to thank everybody of this good and fruitful discussion. Okay. Selvä. No niin, no nyt aikataulu tässä pitänee. Live. Thank you. Kiitos edustaja Scott tästä mietintöluonnoksesta. Se heijastelee yhteisiä tavoitteita, joita kohti me haluamme seuraavina viikkoina tehdä työtä. Ensinnäkin haluamme parantaa vakautta ja kestävyyttä rahoitusmarkkinoillamme ja toisekseen ohjata äh, kestäviin investointiin enemmän varoja. Uskon, että nämä ovat täydentäviä tavoitteita, mutta mitä me saavutamme? Ne olisi naivia ajatella, että suurin osa sijoittajista sijoittaisi kestäviin tuotteisiin ainoastaan kestävyyden takia. He eivät tule tekemään, eikä pitäisi. Heidän pitäisi äh, investoida äh, kestäviin tuotteisiin, koska ne ovat vähemmän riskipitoisia ja tuottavampia. Lainsäätäjinä meidän tehtävämme on varmistaa, että näin on. Ja näin tapahtuu jo eri lainsäädännön kautta, kuten päästökauppajärjestelmän kautta. Haluaisin sanoa, että tämä mietintö ei ole paikka määrätä näistä muista lainsäädäntöaloitteista. No mitä me voimme tehdä? Me voimme varmistaa, että rahoitustuotteet heijastelevat todellista hintaansa. Meidän täytyy varmistaa, jotta sijoittajilla on riittävästi tietoa teollisuudelta ja velvollisuus ottaa kestävä kehitys mukaan ja myöskin luokittelu auttaa niitä vertailemaan ja määrittelemään näitä eri tuotteita. Tämän lisäksi, kun nyt puhutaan luokittelujärjestelmästä, sanotte, että haluamme joustavan kehyksen. Olen samaa mieltä, mutta tämä kuitenkin vaatii hallintajärjestelmää. Onko teillä ehdotus, ajatus siitä, kuinka paljon hallit, hallitukset oli, kuinka hallitukset olisivat mukana? Olisiko tämä julkinen yksityinen vai julkisyksityinen aloite? Miten se rahoitettaisiin ja miten me varmistaisimme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille sidosryhmille? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Dimitrios. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον φάκελο που έχει ετοιμάσει ως σκιώδης εισηγητής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 Έχω διαβάσει πάρα πολλές απόψεις οικονομολόγων που λένε ότι επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη μπορούμε να έχουμε και κέρδη και απασχόληση. Αλλά χρειάζεται να δούμε και τα εργαλεία. Kun vihreän kasvuun saamme voittoja ja luomme työpaikkoja, mutta meidän täytyy käyttää myös välineitä, jotka suuntaavat investointeja tämän suuntaisesti. Ja kuulimme tänään nyt asiantuntijoitamme kuulemisessa ja he juuri puhuivat tästä varsin painokkaasti. Jos me vain pidämme kiinni ultraliberaalista ajattelutavasta, jolloin vain voitolla on merkitystä, emmekä välitä ympäristövaikutuksista, kansanterveyden terveyteen liittyvistä vaikutuksista ja miten kasvu sopii yhteen ympäristöasioiden kanssa, niin silloin emme päädy, pääse mihinkään. Silloin vaan rasitamme lisää ympäristöä, sosiaaliturvajärjestelmää, terveydenhuoltoa ja muut maat, suurvallat etenevät kyllä asiassa vihreän kasvun tiellä. Mielestäni meidän pitää saada tällaiset välineet käyttöön ja tarvittavat indikaattorit – näin voimme päästä niihin tavoitteisiin, joita olemme asettaneet EU:ssa. Silloin kun Pariisin alle, sopimuksen allekirjoitimme ja YK on kehitystavoitteet myös. Ja minun muistaakseni aiemmin kun olin ympäristövaliokunnan jäsen, niin Euroopan parlamentti oli aina eturintamassa, painostamassa neuvostoa ja komissiota näissä asioissa. Me emme yleensä olleet niitä, jotka painoivat jarrua. Haluaisin myös, että tulisi ehdotuksia eikä vain kysymyksiä. sellaisia ehdotuksia, että näihin tavoitteisiin päästään tietenkin aina jokaisen poliittisen asenne ilmaston mukaisesti. Seuraavaksi uh, Catch the Ice, Sven Giegold on täällä luettelossani. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari nopeaa huomiota. Mielestäni on merkille pantavaa se, kuinka poliittinen poliittinen ilmapiiri tämän ehdotuksen ympärillä on muuttunut. Muutama vuosi sitten rahoituksen viherryttämistä pidettiin kummallisena, tarpeettomana. No nyt kaikkialla näkyy todellista mm, ruokahalua ää, ää, niin tuottajien kuin kuluttajienkin joukossa löytää tällaisia vihreitä tuotteita. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvät sääntöjen laatijat voivat <clears throat> saada aikaan muutoksen kaikkialla maailmalla, maailmassa. Usits oli yksi esimerkki tästä, se on nyt standardi kaikkialla maailmassa ja viherryttäminen on varmasti, sillä on samanlainen kohtalo, jos vain säännöt saadaan oikeanlaisiksi. Totta on myös se, ja olen yhtä mieltä Alde-kollegan kanssa, että vihreä rahoitus ei voi koskaan korvata vihreää kuluttamista, vihreää kulutusta, vihreää politiikkaa. Eli meidän täytyy tehdä ympäristöllisistä ja muista valinnoista tuottavia niin, että saadaan sellaisia rahoitustuotteita, joilla niitä voidaan rahoittaa. Tätä ei tietenkään pidä sekoittaa vihreän rahoituksen kanssa. Tarvitaan selkeää, selkeät säännöt, jotta saadaan avoimuutta, selkeät standardit ja myös vaatimukset. Vaatimukset, aivan kuten Poltan sanoi, joiden myötä riskit otetaan huomioon, mutta olen myös EPPn Sirpan kanssa samaa mieltä. Meidän ei pitäisi sekoittaa tätä asiaa pääomavaatimusten kanssa. Jos investoidaan innovatiivisiin ratkaisuihin, ja vihreässä taloudessahan on kyse nimenomaan innovaatiosta, niin innovaatiot eivät ole riskittömiä. Niissä on usein enemmän riskejä kuin muissa valinnoissa. Ja siksi se, mitä puheenjohtajamme sanoi, viestimissä tästä asiasta ja olen samaa mieltä, myös Ferberin kanssa samaa mieltä. Meidän ei pidä sekoittaa keskenään pääomaa, vaatimuksia ja vihreitä rahoitustuotteita – Markus, minä näin sen televisiossa. Ei näitä kahta pidä sekoittaa. Eli ympäristötekijöiden ei pitäisi määrittää sitä, kuinka paljon pääomaa pankki tai vakuutuslaitos joutuu pitämään sisällä holveissaan. Täytyy ö, jokaisen yksittäisen instituution täytyy tarkastella omia tilikirjojaan. Ja voimmeko me mitata tätä? Se on, sitä epäilen. Eli pääoma vaatimuksista tulee ehkä tällainen shoppailuretki. Shoppaillaan kaikenlaisia omia intressejä. Se voi olla vaarallista. Siksi meidän ei pitäisi olla tiukkoja, ei pidä laatia sitovia sääntöjä nopeasti, e, mutta toisaalta tätä asiaa Siis tätä asiaa ei pidä sekoittaa pääomaa vaatimusten kanssa. Kiitoksia. Komissio on läsnä. Herra Polch, haluatteko hypätä mukaan keskusteluun? Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Tämä on mielestäni erinomainen mietintö, jonka Molly Scott Cato esitteli ja me teemme kovasti työtä jotta voimme seurata Kristian Timonin korkean tason työryhmän työtä ja komissio tulee hyväksymään erittäin kunnianhimoisen eh, toimintasuunnitelman maaliskuussa, eh, joten tulee nyt sellainen asiakirja, jossa esitetään EUn näkemykset eh, myöskin globaalimmin ja toivo, toivoisin, tai toivoisin tervetulleeksi teidät korkean tason konferenssiin. 22. maaliskuuta meillä on siellä korkean tason puhujia parlamentista ja odotamme todellakin tätä keskustelua ja myöskin tulevaisuudessa yhteistyön lisääntymistä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron takaisin esittelijä Mollille. Well, Kiitos Markus. Niin, on kyllä aika harvinaista näin ristiriitaisessa kysymyksessä, että nyt ollaan näin samalla pituuksilla, mutta nyt tartun kyllä pari ristiriitaisemmin kysymyksiä, Niistä on sitten kiva keskustella varjoesittelyiden kokouksessa. Ensin olemme hiukan eri mieltä varmaan tästä taksonomia luokituskysymyksestä. Kuulin, mitä Sirpa sanoi tarpeesta, että on dynaamisemmat indikaattorit ja toimenpiteet, mitä se onkin tärkeää ja ymmärrän, että haluatte siirtää 80 prosenttia keskellä, että välitä näistä kahdesta ääripäästä, sekin on tosi tärkeää mielestäni, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että me, meillä täytyy olla jonkinlainen merkintä. Tämän työn tarkoituksena on, että EUn lainsäädäntäjät voivat sanoa, että me sertifioimme tämän vihreän, jos emme pysty näin tekemään, silloin markkinat joutuvat päätämään. Ja se ei, markkinat eivät ole pystyneet vakuuttamaan investoijia vihreistä siitä, mikä on vihreä sijoitus. Ja jos ei meillä ole selkeyttä tässä, niin silloin nähdään, että kiinalaiset laskevat liikkeelle paljon niin sanottuja vihreitä joukkolainoja, jotka eivät olekaan oikeastaan vihreitä, ja sitten syntyy tämä vaara viherpesusta, joten loppujen lopuksi ei, ei saa syntyä tällaista inflaatiota näissä vihreissä merkinnöissä ja sitten väittää, että EU on sen takana. Sitten kollega kysyi, kuka tämän sitten laatii ja vastaus sitä ehdotamme tällä hetkellä on, että meillä on asiantuntijoita, jotka tiedottavat sidosryhmille asioista ja sitten tästä voidaan sitä kysymyksiä tietenkin, mutta meidän täytyy mielestäni ottaa mukaan ihmistä tämän pitää perustua ennen kaikkea tieteelliselle näyttölle, mikä on turvallinen, vihreä ja kestävä pitkän aikavälin sijoitus. Sitten ristiriitainen kysymys, se, että vihreät, vihreän tukeminen ruskean sijaan tästä oli aikaisemmin hyvä keskustelua ja tutkimusta. Siis pitää tehdä valtavasti ponnisteluita sen puolesta, että voidaan vähentää pääomavaatimuksia ennen kuin voidaan vaikuttaa vihreisiin investointeihin. Ja minun täytyy olla Svetin kanssa samaa mieltä tietysti, mutta tässä todellakin olen eri mieltä, äh, samaa mieltä. Tämä tavallaan avaa riskialttajin oviin, jos on, että niin kauan kuin hyväksymme, mitä te teette, niin silloin olemme hiukan, äh, suhtaudumme löysemmin pääomavaatimuksiin, erityisesti kun kyse on vihreästä ryhmästä. Me emme ole vakuuttuneita siitä, että olemme tarpeeksi pystyneet vakauttamaan vielä rahoitussektoriakaan. Sitten kysymykseni oikeastaan oikeastaan kuuluu. Tällä hetkellä me emme ota todellisia kustannuksia kestämättömistä sijoituksista mukaan. Me tiedämme, että ne ovat paljon enemmän riskialttiita kuin tällä hetkellä näkyy niiden hinnoissa. Ja tällä hetkellä on valtavia riskejä koko järjestelmässä. On valtavasti erilaisia arvonsa menettäneitä omaisuuseriä. Nyt keskitymme vain näihin hiiliomaisuuseriin, mutta sitten kun tämä niin kuin korkean tason työryhmä löysin tähän, mä liittyy myös kalatalouteen, maan hallintaan, ja näitä riskejä ei ole asianmukaisella tavalla käsitelty ja heijasteltu joten halutaan tietoa näistä järjestelmään liittyvistä riskeistä. Sen pitää näkyä rahoitusjärjestelmässä myös. Tämä on pieni haaste tässä, joka meillä on. Arvostan kovasti teidän hyvää tahtoanne ja hyvää yhteistyöhenkeänne ja odotan mielenkiinnolla teiltä tarkistuksia ja sitten keskustelemme ja neuvottelemme niistä yhdessä varjoistelijoiden kokouksessa. Kiitos. Kiitoksia paljon, Moli. Tämä hoidettiin nyt niin hyvin, että olemme päässeet ajoissa loppuun. Ja tämä aiheuttaa kyllä ongelmia, koska puhujat seuraavaa kohta varten eivät ole vielä paikalla. Mutta tarkistusten jättämisen määräaika on ensimmäinen kolmatta kello 12, niin kuin aina. Ekonin äänestys tällä hetkellä on huhtikuun lopussa. Tarkistuksia tarkastellaan 26. maaliskuuta. Kaikki voivat siis esittää tarkistuksia Molille tätä asiakirjaa varten. Seuraavaksi meillä on sitten julkinen kuuleminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston mahdollisen jäsenen osalta Kyseessä on herra Bostian Jaspets. Toivotan hänet tervetulleeksi tänne ja nyt pidämme lyhyen tauon, jotta kollegat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, saapuisivat tänne paikalle.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 Dear colleagues, not wasting time and uh, being ready before the votes. No niin, nyt haluaisin aloittaa kohdasta 13. Se on tietysti onnen numero. Älkää huoliko, kyseessä julkinen kuuleminen jossa kuullaan yhteisen kriisiratkaisuneuvoston täysjäsen ehdokasta ja nyt tarkastelemme komission ehdotusta. Tämä yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, tämä paikka vapautui, kun Joseph Kellerman lähti sieltä. Ja meillä on herra Bostian Jaspets, joka on tällä hetkellä äh, Slovenian keskuspankin johtaja. Tervetuloa, herra Jaspets pankkiunionityöryhmän jäsen ja muut jäsenet pitivät jo kuulemisen suljetuin ovin 29. tammikuuta sen jälkeen, kun hän oli päässyt viimeiselle kierrokselle. Nyt toinen osio, tämä toinen kuuleminen, sillä on merkittävä rooli, kun ajatellaan varapuheenjohtajan vastuuvelvollisuutta tälle parlamentille. Kuulin, että omassa parlamentissanne Sloveniassa teitä kunnioitetaan ja nyt teillä on sitten kunniaa olla täällä. Tämä on meille tärkeää meidän päätöksiämme ajatellen siinä suhteessa, että hyväksymmekö komission ehdottamaa ehdokasta. Äänestämme tästä myöhemmin. Ja nyt tässä aluksi te saatte puheenvuoron ja sitten meillä on slotteja, viisi minuuttia kysymystä ja vastausta varten mitä pitempi kysymys, sitä lyhyempi vastaus sitten tulee olemaan. Nämä on helppo ymmärtää. Ja minulla on ilo nyt antaa herra Jaspetsille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, good afternoon. Uh, my name is Bustiani Kiitoksia. Nimeni Bustiani Albets. Olen Slovenian pankin, keskuspankin pääjohtaja ja jäsen EKPssä. Aloitin urani aika vakuuttuneena siitä, että minusta tulisi muusikko, mutta sitten muutenkin mieltä, niin minusta tuli taloustieteellinen keskuspankkiiri, se seikka, että en ole tätä tähän mennessä katunut ja uskon vakaasti, että mitä uran aikana olen tehnyt, tekee minut soveltuvaksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäs- puheenjohtajaksi kun vein opintoni loppuun, niin lyhyen aikaan tein jokana akateemista uraa tutkijana. Sen jälkeen liityin Slovenian keskuspankkiin. Olin siis keskuspankkiri jo nuorena. Minulla oli tilaisuus ja etuoikeus tehdä työtä kollegojeni ja maamiehenne kanssa aikana, jolloin Slovenia oli liittymässä EU-hun ja olimme ensimmäinen maa, joka otti euron käyttöön 2007. 2009 löytin IMF, oli siellä ylempi neuvonantaja Kosovan keskuspankille neljän vuoden ajan. Sen jälkeen olin neuvonantajana IMF Surinamin keskuspankille, mutta lopulta sitten minut nimitettiin Slovenian keskuspankin pääjohtajaksi 2013 kriisin keskellä sitten Slovenia oli myös tällainen ohjelmamaa, joka sitten kuitenkin onnistuneella tavalla hallituksen kanssa kamppaili tästä eteenpäin ja tavallaan käytännössä pelasti koko maan. Ja tänään ainakin minun mielestäni tämä on tavallaan oppikirja esimerkki siitä, kuinka myöhäinen reaktio voi olla kallista ja toiseksi, mitä tulee pankkien kriisin ratkaisuun, miten se voisi olla hyväksi jälkikäteen ajatellen maalle. Tietenkään kaikki eivät välttämättä ole samaa mieltä siitä, mitä teimme Sloveniassa, erityisesti ne, jotka ikävä kyllä joutuvat sijoittajavastuun piiriin, mutta tämä oli kuitenkin puitteiden mukaista, jotka nykyään varmistavat yhteiset osa toimintamahdollisuudet euroalueelle ja EUlle. Ja uskon, että tätä kautta voidaan suojella veronmaksajia ja varmistaa rahoituksen vakaus ei vain Sloveniassa, vaan euroalueella ja EUssa laajemmin. Haluaisin lopettaa puheenvuoroni tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Paljon kiitoksia herra Jaspets. Seuraavaksi kansanpuolueen ensimmäinen puhuja Bokat Balts. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, myöskin minun puolelta niitä oikein paljon tervetuloa herra Jaspets. Haluaisin tässä muutaman ajatuksen ottaa esille liittyen kriisin ratkaisuregiimiin ja sitten kysyä, että mitä mieltä te olette näistä aihepiireistä. Me olemme kaikki selvillä siitä, että tarvitsemme tehokkaan kriisinratkaisujärjestelmään, jonka, jota voidaan helposti käsitellä. Ja kun ajatellaan pankkia, pankkien kriisin ratkaisua ja insolvenssia, niin tämä täytyy toimia tehokkaasti. Me emme kuitenkaan saa pudota takaisin voimassa olevan standardin osalta, vaan tämä pitäisi toimia myöskin lähtökohtana EMRE-säännösten osalta. MREL-vaatimukset ja tässä nyt on tärkeää, että ei rajoiteta MRELien laatua etukäteen. No sitten moratorion kautta täytyisi myöskin vahvistaa valvojien interventiomahdollisuuksia eikä rajoittaa niitä. Tässä nyt pari kolme ajatusta tässä parin minuutin aikana. Kysymykseni teille on, millainen näkemys teillä on ja millaisia kohtia me ehkä tarvitsisimme vielä näiden lisäksi? Paljon kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Baltz. Uh, kiitoksia, herra Baltz. Mielestäni otitte esiin relevantin sisällöllisesti merkittävän kysymyksen – Meillä on tietysti kriisinratkaisujärjestelmä, mrl vaatimukset moratoria. Mitä tulee kriisinratkaisujärjestelyyn, tässä muodossa, kun se nyt pöydällä, paperilla on, se on varsin hyvää. Sitä voitaisiin käyttää missä tahansa, mutta luonnollisesti ydin on täytäntöönpanossa. Vieläkään ei ole ratkaistu sitä seikkaa, että on joitakin kansallisia lainsäädäntöjä jossa on sirpaloituneisuutta, mitä tulee siihen, että yhteistä kriisinratkaisumekanismia sovellettaisiin tässä mielessä. Olen monta kertaa ottanut esille, että tarvitsemme suurempaa koordinaatiota ja yhteistyötä erityisesti Frankfurtin ja Brysselin välillä jossa on hiukan yleistä, nimittäin EKPn ja Euroopan komission välillä ja sitten pitää ottaa huomioon kaikki satelliittivirastot tietenkin myös yhteinen kriisiratkaisu mm, neuvosto ja mekanismi. Ja pikkuhiljaa olemme tähän pääsemässä, hitaasti mutta varmasti. Myös kokemus on opettanut meitä ja tässä mielessä uskon, että meidän vain täytyy saada aikaan tämä kriisinratkaisujärjestelmä, joka meillä on laissa, niin panna se vaan toimintaan. Minä toivon, että käsittelin tässä tämän kriisiratkaisupuolen. Sitten MREL-vaatimukset, minimivaatimukset hyväksytyistä omista varoista ja vastuista. Arka kysymys. Erityisesti MREL-vaatimusten käyttöönotto voisi synnyttää rahoituksellista epävakautta ellei sitä huo, niitä huolella täytäntöön panna. Miksi näin sanon? Sen takia, että on joitakin osia EU-ssa euroalueella, joilla pankit minun mielestäni eivät pysty täysin täyttämään tämän hetkisiä MREL-vaatimuksia ja jos niitä vaaditaan täyttämään nämä vaatimukset, niin voisi sitten aiheuttaa epävakautta rahoitussektorilla. Tiedän, että tämä on hienovarainen raja, kun pyritään välttämään tässä äh, nämä ongelmat, mutta minun mielestäni MREL-vaatimukset tulevat pysymään. On kysymys vain siitä, kuinka nopeasti voimme vaatia niitä otettavaksi käyttöön jollakin lainkäyttöalueella eu -ssa. Sitten toinen kysymys, moratorio. Tehän tiedätte, että tästä on jakautuneita näkemyksiä eri maissa. Minun näkemykseni on, että moratorio on varsin hyödyllinen väline. Se antaa aikaa analysoida tietoa perusteellisemmin ja myös antaa, se antaa päätöksentekijöille yhteisen valvontamekanismille tässä tapauksessa ja yhteisen kriisiratkaisumekanismille aikaa päättää nämä mahdolliset toimenpiteet, jotka eivät millään tavalla tai jotka, jotka usein ovat varsinkin tuskallisia jälkikäteen. Jotkut voisivat sanoa, että moratorio on tavallaan osa tätä, mutta vieläkin on toivoa jos asiat tehdään asianmukaisella tavalla. Toivottavasti vastasin taas kysymykseen. Time is out. No joka tapauksessa aika päättyi. Pahoittelut tästä. Viisi minuuttia siis kysymyksiä ja vastauksia. Seuraavaksi edustaja Vaitsekeräset, D-ryhmä. Thank you, chair. Um, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa herra Jaspets. Kolme kysymystä. Ensimmäinen on, liittyy siihen, mitä Burkhard Baltz esitti MRLeistä. Meillä on tässä nyt valinta tehtävänä tämänhetkisessä lainsäädännössä, miten nyt MRLiä viedään läpi. Ja jos nyt sitten nopeasti tehdään asioita, jotka ovat hyvin vaikeita pankeille, jotka eivät ole riittävän terveitä, niin kyllä tässä voi olla ongelmia. Toisaalta, jos eh, ei tehdä tarpeeksi, niin sitten mm, SRBiden kohdalla tehdään liikaa, joten haluaisin hiukan enemmän selvyyttä sille, että miten te näette tämän tilanteen, koska meidän täytyy pitää tämä mielessä lainsäätäjänä ja se olisi tärkeää teille myöskin hakemassanne työssä. Siis siinä ensimmäinen kysymykseni toinen mm, liittyy käytännön tasoon. Viimeisinä vuosina Meillä on ollut jo kokemuksia pankkiunionin uuden regiimin, uuden järjestelmän kautta. Bank Popular, muutama tapaus Italiassa oli tässä tapetilla ja mitä me voisimme mielestänne oppia näistä esimerkeistä, menneisyyden esimerkeistä tulevaisuudelle sitten kolmanneksi? Tämän asiasta kaikki olemme huolissamme. Mikä on näkemyksenne mikä siis Brexitin seuraus olisi tälle kriisinratkaisujärjestelmälle? Nämä olisivat minun kysymykseni. Kiitos. Thank you so much for, for, for this, uh, three, uh... Kiitoksia kovasti näistä kolmesta kysymyksestä. Tehän tiedätte, että voin antaa vastauksia, mutta ne eivät välttämättä ole niitä ihan lopullisia. Yritän olla mahdollisimman ainakin Amrelista ja mitä on opittu tästä ja sitten Brexistä, niin Amrelin kohdalla Amrelin vaatimukset minun mielestäni olette kyllä ihan oikeassa. Edessä on tämä ongelma, säännöt tai harkinta vastaan harkinnanvara. Ja toistaiseksi ainoa tapa, tapa tästä ulos on, että yritämme hallinnoida aika horisontti ainakin joidenkin pankkien kohdalla joissa niiden pitäisi sitten täyttää, missä vaiheessa niiden pitäisi täysin täyttää MREL-vaatimukset. Tietenkin tämä on vaikea aivan erityisesti, jos noudatetaan yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia, niin sääntöjen pitäisi koskea kaikkia, mutta joissakin maissa, kuten jo sanoin, minun mielestäni se, että täysin määräistä nopeaa siirtymistä MREL-vaatimuksiin, se voisi synnyttää ongelmia. Mutta sitten tietenkin tullaan siihen pisteeseen, siis riskin vähennykseen. Milloin sitä todellakin tapahtuu niin, että päästään tähän riskin jakoon, johon me tähtäämme? Mutta meidän todellakin pitäisi ottaa esimerkiksi eri, erityis yksittäisiä tapauksia, jotta voi puhua tarkemmin MRLin käyttöönotosta, mutta periaatteessa tasolla – vahvasti tuen MREL-vaatimuksia kaikille, siis säännöt ylittäisivät harkintavaran. Sitten mitä on opittu? Ei ollut vain nämä Espanjan pankit, jotka mainitsitte, oli myös muutama Italian pankki tässä ryhmässä. Tämä on kuitenkaan julkisen etuun liittyvä kysymys, niin kuin Espanjan tapauksessa. Ainakin paperilla voisimme sanoa, että kyllä, Yksi kriisinratkaisuväline otettiin käyttöön Espanjassa, pankki myytiin tarjoajalle ja tässä mielessä paperilla voidaan ainakin todeta, että kriisin ratkaisumekanismi väline toimivat asianmukaisella tavalla kulissien takana, kun kuulun EKP-neuvostoon. Me keskustelimme kyllä tietyistä kysymyksistä, joilla oli erityistä merkitystä ajatellen erityisesti, mitä tästä voidaan oppia vastaisuuden varalta. Ja yksi asia, joka tuli esiin aika usein, oli, että meidän täytyy lisätä ponnisteluja, jotta voidaan parantaa koordinaatiota ja yhteistyötä toimielinten välillä, niin kuin jo aikaisemmassa vastauksessani totesin. Sitten kolmas kysymys, jonka esititte, Brexitin vaikutukset. Tämä on todella miljoonan dollarin kysymys. Kukaan ei varmuudella tiedä, miten Brexit vaikuttaisi pankkialaan Euroopassa. On joitakin merkkejä siitä, että jotkut pankit alan sektorin alueet kärsivät, kärsivät enemmän kuin muut, mutta minä kuitenkin uskon, että me säilyttäisimme tämän välittömän vaikutuksen ja sitten saisimme eurooppalaista pankkijärjestelmästä jopa vahvemman, jos jotakin kielteisiä seurauksia syntyisi Brexitistä koskien meidän pankkijärjestelmämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sander Loon seuraavaksi ECRn nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi, herra Jaspe. Oikein mukava nähdä teidät täällä Ekonissa. Puhuisin tai jatkaisin vielä kollegoiden kysymyksiä. Olisi kiintoisaa kuulla vastaus Valtsikin kysymykseen, öö, joka liittyy siihen, että mainitsitte, että tämä puitteisto on nyt jo hyvä ja läksyjä, läksyjäkin on tässä opittu ja viittasitte EK-pankin eh, e ja komission väliseen yhteistyöhön, sen lisätarpeeseen. Pari vuotta hän puhui, piditte puheen eh, Slovenian eh, edustajana, sanoitte, että tämä asia saattaa olla aika riskaabeli asia ja epäilitte ylipäänsä sitä, voiko tällaista ratkaisu, voivatko tällaiset ratkaisumallit toimia. E, ja sanoitte myös, että on kyseenalaista, voidaanko edes tietää, voidaanko pankkien kriisejä ratkaista. Nyt näyttää siltä, että olette kääntäneet takkinne kokonaan. Nyt kysynkin, että Äh, onko vielä jotain opittavaa, koska ensi viikolla äh, me äänestämme pankkiunionista ja minulla on ilo olla esittelijänä siellä me pyydämme, että SAB antaa meille kattavan äh, luettelon sellaisista riskeistä, joita lainsäädännössä voidaan kohdata, ja jos yhteistyö koskee ainoastaan EKP ja komissiota, niin luettelosta tulee kyllä varsin lyhyt. I, I think that there are... Niin, mielestäni tässä on pari asiaa, missä kriisiratkaisujärjestelmää voitaisiin vahvistaa. No tämä ei nyt johdu siitä, että minä haen kriisiratkaisuneuvostoon, mutta mielestäni sille pitäisi antaa enemmän vastuuta, varsinkin kun ajatellaan sitä, että onko koneessa lentäjä Eli se, että meillä täytyy olla päätöksen tekijä tässä kriisiratkaisuprosessissa. No, toiseksi minä uskon, että vielä voidaan tiukentaa valtion tukisääntöjä. Ne ovat tärkeä osa pankkien kriisinratkaisujärjestelmää ja tässä suhteessa uskon todellakin, että Euroopan komissio tekisi kaikkensa, jotta se noudattaisi yhtäläisiä mahdollisuuksia Euroopan laajuisesti. No kolmanneksi on yksi väline, jota jotkin pitävät tärkeinä. Omaisuuserien arviointiprosessi ja tehtiin stressitesti ja tärkeää on, kun ajatellaan solvenssi lakeja Euroopan laajuisesti, meillä on nyt vakavaa sir- pirstaloitumista tai eroja kansallisessa lainsäädännössä, jotka estävät täyden tehokkuuden, joka kriisin ratkaisujärjestelmä voisi, voisi olla, jota sovelletaan Eurooppaan. Ja totta kai sitten on kysymys liittyen varautumisjärjestelyyn. Nämä ovat käsittelyssä käsittääkseni, kun, kun ajatellaan talletussuojajärjestelmää. Ja käsittääkseni nämä asiat tekisivät kaksi vuotta sitten pitämäni puheen hiukan erilaiseksi siinä mielessä, että me olemme edistyneet. Kuitenkin tässä on vielä matkaa edettävänä ja niin kuin aluksi totesin, uskon, että kriisin ratkaisujärjestelmä, ja meillä on sellainen nyt, on sellainen, johon voimme olla tyytyväisiä tässä kohdassa. Kiitos. Kiitoksia sitten liberaalit ja Ramon Tremosa. Thank you very much. Kiitoksia puheen Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tänne Euroopan parlamentin pakeille taas. Olisi pari kysymystä. Ensinnäkin, kun palaamme viime vuoden päätöksiin, niin mitä olette nyt tehneet eri tavalla? Mitä olisitte tehneet eri tavalla esimerkiksi Banka Popularan äh, kohdalla? Olisiko 48 tuntia parempi aikaraja tehdä päätös kuin 48 minuuttia tiistai-iltana tuossa tapauksessa? Ja toinen kysymys. Italia ja Saksa ovat var- kuuluvat varmaan teidän toimialaanne. Uskotteko, että tämänhetkiset säännöt riittävät kriisin ratkaisuun? Ja Ne jäsenvaltiot, joilla on korkea suuri määrä pieniä pankkeja ja tämän lisäksi tietyt suuret maa, ää, pankit esittävät tärkeää roolia, niin onko tällä ollut vaikutusta niiden vastustuskykyyn, resilienssiin Eli se, että on vain muutama suuri, sehän verrattuna, että on vain muutama suuri toimija, jotka kattavat noin 80 prosenttia markkinoista. Um, three, three Kiitoksia. Niin, ensimmäinen kysymys. Mitä voitaisiin tehdä eri tavalla, jos nämä niin kuin viitaten näihin Italian ja Espanjan pankkeihin, minulla on sellainen tunne, että jos jälkikäteen asioita tarkastellaan, niin näiden tapauksen kriisinratkaisu oli onnistunut. Ainakin niiden tietojen valossa, joita minulla on, olisi hyvin vaikea sanoa, että olisi voitu toimia eri tavalla. Tai pitänyt to- toimia eri tavalla. Mm, kukaan tallettaja ei menettänyt varojaan, rahojaan. Suojattiin julkisia varoja ja Säännöt, joita käytettiin kriisin ratkaisussa näiden kolmen pankin kohdalla, olivat täysin kriisinratkaisujärjestelmän mukaisia, jotka tunnemme pankkien edellisestä kriisinratkaisudirektiivistä. Toinen kysymys, onko tämä kriisi, käytetäänkö kriisinratkaisumekanismia myös suurempiin pankkiin? Tämä saattaa liittyä tähän teidän kolmanteen kysymykseenne. Pyrimmekö siihen, että on vain pari suurempaa pankkia vai pitäisikö vielä säilyttää pieni pankkijärjestelmäkin? Täm, tässä on tietysti kysymys markkina-aloitteista toisaalta, pää, pankin omistajien pääomavahvuudesta, ovatko ne tarpeeksi vahvoja tukeakseen omistamaansa pankkia tai he. Ja tietenkin sitten kysymys onko tässä tällainen liian iso kaatumaan ongelma, joka saattaisi syntyä, kun pyritään mittakaavaetuihin kautta Euroopan. Mielestäni paras vastaus, jonka nyt voin antaa, on, että jos tarkastellaan vain eurooppalaisia tapauksia ja teemme tällaista itsetutkiskelua, niin silloin olisin samaa mieltä siitä, että on parempi, että on iso määrä pienempiä pankkeja. Mutta aina me katsomme myös, missä määrin Euroopan pankit ovat kilpailukykyisiä verrattuna amerikkalaisiin pankkeihin, Aasian pankkeihin. Ja tässä mielessä odottaisin, että isompiakin pankkeja prosessissa on, jotka olevat, ovat kilpailukykyisiä myös maailmalla. The GUE Group. Kiitoksia seuraavaksi GUE-ryhmä. Martin Shedevon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch herzlich willkommen. Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa herra Jasepets. Minä haluaisin tässä kosketella kahta aihepiiriä. Eli two back to fail ongelma. No se on ehkä liian suuri nyt, että voisitte vastata siihen, mutta kun ajatellaan rahoituskriisin puhkeamasta, tässä oli suuria pelastusoperaatioita. No, mikä teidän näkemyksemme on tällä hetkellä tähän too big to fail problematiikkaan? Ovatko ne askeleet, joita olemme ottaneet, olleet sopivia? Ja ilman, että pankkisektoria nyt uudelleen järjesteltäisiin, niin miten tämä ongelma saataisiin kuriin ylipäätään? On sitten toinen kysymys, josta on puhuttu, ja usein me olemme BRDn uudelleenjärjestelystä ja nyt tässä, tässä myöskin toiminta, toimintakenttää voitaisiin rajoittaa kriisinratkaisutointen osalta ja sitten näiden henkilöiden pitäisi voida esittää suurempia kiintiöitä, jos pidätte niitä tarpeellisina. Onko näin? Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Uh, Kiitoksia, herra näistä kysymyksistä. Liian iso kaatuma, too big to fail, on tietysti ongelma, mutta tämä BRRD Siinä in, three, three, three groups. Voidaan, se, se on ennalta varautumista, varhaista puuttumista ja kriisiratkaisua, kaikkea tätä. Ja jo too big to fail is kysymyksessä meidän täytyy parantaa tätä ennaltaehkäisevää osuutta prosessissa, nimittäin parantaa valvontaa. 2014 perustettiin yhteinen valvontamekanismi, jotta kaikkea valvontaa ja ole täysin harmonisoitu kautta Euroopan ja mielestäni kyllä, kyllä kuljemme oikeaan suuntaan. Vaikkakin olisi tällainen ongelma pankista, joka on liian suuri kaatumaan mahdollisesti, niin silloin voisimme huomata, havaita tämän tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, voisimme estää sen tapahtuman, tapahtumisen paremmalla valvonnalla, mutta, mutta tietysti jos näin tapahtuu, niin silloin pitää suojella julkisia varoja, sillä pitäisi olla kaikkein tärkein osuus kun asetetaan tavoitteita, jos tämä liian iso kaatuman ongelma tulisi esille. Sitten että annettaisiin enemmän päätösvaltaa kriisiratkaisumekanismille, niin mainitsin sen jo aikaisemmissa vastauksissanikin, että vastuun ja jaon pitäisi olla selvä se pitäisi tietää etukäteen ja sitä pitäisi täysin noudattaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että meillä täytyy olla ehkä moraalistakin autoriteettia kriisiratkaisupuolella, mutta tämän takia en siis hae tätä virkaa kriisiratkaisuneuvostoon, mutta tämä on kuitenkin asia, mihin vakaasti uskon. Haluatteko lisätä vielä jotain aikaa? Jäi nimittäin. No nyt se sitten kuluu tässä hukkaan. No niin, selvä. Sitten siirrymme vihreisiin. Ernest on seuraavaksi. Yes, thank you, Mr. Jazz. Kiitoksia, että tulitte tänne vieraksemme. Odotamme tietysti, että johtokunnan jäsenet ovat sitoutuneet ää, ratkaisuvälineen toteuttamiseen. En tiedä, voisi pakko tämä väline kirvoittaa jonkinlaisia häiriöitä. Tietenkin tämä valiokunta toivoo, että te aktiivisesti ähm, toteutatte tätä järjestelmää. Muutama kysymys. Kun, kun olette äh, suunnittelu, suunnittelijana ja johtajana, niin äh, aiemmin olemme kohdanneet äh, Bank Popularin liittyen – sen ongelman, että kun tämä pankki oli luvannut antaa luettelon, meille luettelon, niin me emme saaneet sitä silloin, kun olisimme sen tarvinneet. Miten voitte varmistaa sen, että tällaista tietoa saadaan pankilta silloin, kun sitä tarvitaan? Ja toinen ongelma liittyy siihen, miten me laskemme näitä MRLLiä mehän olemme laatimassa direktiiviä ja pohdimme sitä, tulisiko äh, ottaa huomioon MRLn, äh, kovat vaatimukset vai mitä? Mitkä ovat teidän ajatuksenne tästä asiasta, koska tämä keskustelu käy nyt kuumana tässä parlamentissa ja olisi hyvä tietää, mikä teidän kantanne on tähän asiaan. Nämä olivat kaksi kysymystä. Thank you, Mr. Urt. Kiitoksia, herra Urtasun. Vastaan nyt ensimmäisen kysymykseenne uskon ja tämän me olemme oppineet Espanjan tapauksesta. Meidän täytyy jakaa tietoja tarkemmin ja oikeaan aikaan. No sanon tämän, koska yhteinen neuvosto saa tietoa myöskin SSMstä, ja se on tuo valvoja, jota meidän täytyy parantaa tietojen vaihtoa ja jakoa. Ja myöskin äh, kiinnittää huomiota tuohon alentamiskelpoisuusvälineeseen. No sitten Amrelista se nyt tällä hetkellä on noussut siinä mielessä, että pyritään määrittelemään uudelleen pääomittamismäärä ja tuo markkinan luottamuspuoli. Eli tässä nyt on tuo vaatimus ja miinus 25 peruspistettä ja ohjeistus, johon me voimme täysin sitoutua, niin totta kai olisi parempi, jos voisimme pyyt- vaatia MRLiä kaikilta pankeilta. Ja sitten, jos olen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston neuvoston jäsen, niin, niin pyrin siihen, että MREL määritellään kaikille pankkeille, jotka ovat yhteisen kriisinratkaisuneuvoston oikeudenkäyttöalueen alaisuudessa. Onko teillä lisäkysymyksiä vielä? Ei. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa Catch the Eyeissa. Herra Jasbets, oli suuri ilo, että olitte täällä. Hetken kuluttua me äänestämme tästä nimityksestä ja jos valiokunta hyväksyy nimityksen, niin toivottavasti yhteistyömme seuraavina vuosina tulee olemaan hyvää. Ette varmasti tule Euroopan parlamenttiin yhtä usein kuin mitä olette ollut Slovenian parlamentissa, mutta sitä nyt tässä ei haeta. Mutta parlamentti kyllä seuraa, mitä teette, vaikka teitä nyt ei tänne niin usein kutsutakaan. Kiitoksia oikein paljon, että tulitte. Ja nyt pieni tauko ennen äänestyksiä ja sitten Roberto äh, siirtyy taas puheenjohtajaksi.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

No, the last information... No, tietoa puheenjohtajalta, että jos te haluatte, niin me aloitamme nyt, mutta hän saapuu kyllä paikalle pari minuutin kuluttua. No niin, aloitetaan. Aloitamme siis äänestyksen. Kokous alkaa. Ensimmäinen on yhteinen yhdistetty veropohja. Kaikilla on äänestyskortit. Kaikki ovat jo törkänneet ne sisään. No niin, nyt sitten testataan, miten tyytyväisiä ja läsnä olette täällä. Aloitamme testiäänestyksen. En ole tyytyväinen, minä olen neutraali. Ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Millään ryhmällä on liikaa ääniä, joten kaikki on hyvin. Aloitamme yhteinen yhteisöveropohja. Meillä on tarkistukset 70, 71, 72 ja 73 yhdessä puolesta. Nimenhuutoäänestyksenä, anteeksi, nimenhuutoäänestystä pyydettiin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty, joten meidän täytyy jatkaa. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistetaan 221. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, ystävät, äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Tarkistus kaksi kaksi kolme puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kompromissi F puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 238 puolesta vastaan tyhjää sama kuin äsken, eli hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 252 puolesta. Niin, jos tämä hyväksytään, niin toinen raukeaa. Näin minä tämän ymmärsin. 253 ei hyväksytty, joten nyt sitten 252. Jos tämä hyväksytään, 253 raukeaa. 252 siis puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Joten meidän täytyy äänestää kahdesta viidestä kolmesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli kyllä selvää, anteeksi nyt vain, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No, näin minäkin näin. No, kiitos avusta, ei tätä nyt helposti käsittänyt. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 ja 257 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 6 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 raukeaa. Tarkistus 23 jurilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä äänestys alkaa. 318. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 319. Selvä. 319 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 322 puolesta. No voi voi vastaan hylätty. 323 puolesta. No ei, kyllä tämä oli ihan selvää Vaikka tiedän kyllä, kuka teki tämän kuuluisen tarkistuksen, minun täytyy nyt elää tämän kanssa. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi JA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ta- tarkistus 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatkan. Kompromissi KA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi LA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 358 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 392 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 394 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi P puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 406 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi R puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri on hoidettu, joten kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä on paljon näitä tarkistuksia. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää. Luultavasti hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. 128. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 vastaa toista osaa puolesta vastaan tyhjää aiotte vastustatte. No niin, tämä täytyy siitä syystä tarkistaa. Tarkistus 148. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A B A voi herra jestas puolesta vastaan. Sitten jos se on ABA1, niin sitten tämän ongelma on. No niin, tämä on hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan. Aha, tämä täytyy tarkistaa. 171. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvemmin luvuin kuin kuvittelin. Tarkistus 172. Aha, se raukeaa. No niin, tosiaankin. Sitten kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää vihreillä ei kantaa. A, puolesta, no niin hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AE. Oliko tämä oikein? Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten pääsemme loppuäänestykseen. Sen teemme nimenhuutoäänestyksenä, kyllä. Sääntö on se. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksyt äänestetty 39 puolesta 12 vastaan ja viisi tyhjää ääntä. Onnittelut Paul Tangille. And before I transfer the chair, I give the... Ja annan seuraavaksi puheenvuoron Gunnar Högmarkille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kertoa, että Langen ja Heisin kanssa me liitämme vähemmistölausunnon tähän mietintöön. So, we move to... Sitten eteenpäin. Tämä viimeinen B salalama suuri mietintö yhteisöveropohjasta. 31-34 tarkistuksen nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa.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 Hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi DA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi DB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 201 puolesta vastaan. EPP on vastaanko? Tyhjää hyväksytty. 202, 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206, ei sitä äänestä 208 puolesta, vast puolesta vastaan tarkistamme 208 koneäänestyksenä. One EPP too many. Yksi EPP-läinen liikaa. Still one EPP too many. Vieläkin. Thank you, Burkhardt. Kiitos Burkhardt. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 224 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 228, eikö niin, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 232, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 252 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi HA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi HB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi IA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi JA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi JB, JB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi B B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi FF puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty saattaa Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, hyväksytty kompromissi A. puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 115 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksenä 115. One EPP too many. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 130 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty 132 puolesta vastaan. Tarkistamme 132 äänestys Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi HH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, kolme, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 täytyy suullinen tarkistus. Ai se raukeaa. Se raukeaa. Mm-hmm. Ei sitten tätä tarkistusta lainkaan. Sitten 129. Ai sekin raukeaa. 135 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin 135. Ei näy tarpeeksi käsiä. Yksi EPPstä liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja äänestämme komission ehdotuksesta muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 38 vastaan, viisi tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Kuulemma emme äänestäneet tarkistuksesta numero yhdeksän. Missä se on? From page 25. compromise O. Okay. After compromise O, amen. O kompromissin jälkeen tarkistus 9. Löydättekö kuka puoltaa? Vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Höökmar, olkaa hyvä. Puheenjohtaja Esteri Laanin ja Brian Heissin kanssa esitän vähemmistö lausunnon tähän mietintöön. In any case, I think this, uh... Joka tapauksessa tämän päivän äänestys oli tärkeä, suuri enemmistö tuki kunnianhimoista ehdotusta, jossa tartutaan myös digitaalitalouden verotukseen hyviä innovatiivisia ratkaisuja ja sitten toivottavasti neuvosto sitten huolella tutustuu parlamentin kantaan. Sitten seuraavaan kohtaan, josta äänestetään mietintöluonnos YGBA, YGBAJelta talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotuinen kasvuselvitys 2018, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty saattaa 90 tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johnatason kappaleen viite voidaan ottaa ryhmänä hyvä. Yhtenä ryhmänä yhdestä numeron yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kymmenestä 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen. One EPP too many. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17-19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sitten 23 126 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi R puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi S. Niin kyllä se oli ihan hyvä enemmistö. Ihan oikeasti. No kyllä tarkistetaan sitten. Tarkistus 36, äänestys alkaa. One EPP too many. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 548 kompromissi S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi T puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten lausunnot. Yes, and that's what I was saying. The submitting, uh, uh, uh, we are entering the area of opinion. That... Sitten, niin nämä lausunnot, niin kuin sanoin, puolesta, niin tämä on tämä kasvuselitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nämä kolme lukua, kolme kohtaa budjetista ja näistä alakohta lisättäisiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 17 envistä puolesta vastaan Tarkistamme äänest- koneäänestyksenä. Vote is closed. Adopted uh, 28, 26, paragraph 18. Hyväksytty sitten 18 enemmistä puolesta vastaan. Tarkistetaan se. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 envy in favor. 19 envistä. Tarkistetaan sekin. 19. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 20 envistä koneäänestyksellä. Vote is closed. This is rejected. Hylätty. Sitten 21 ennistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto äänestyksenä näin muutettu teksti. Se äänestys alkaa. One EPP too many. substitute. One EPP too many. Please, a substitute of EPP. EPPstä Marais nyt. Näytös päättyy. 45 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelemme esittelijää. Now we move to Mr. Sitten herra Tremosan mietintö kilpailupolitiikasta. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan hyväksytty varmaankin, mutta ette nostaneet käsiänne kunnollisesti, joten tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. <clears throat> Hyväksytty. Sitten tarkistus 38 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta vastaan. Mikä on EPPn kanta? Tyhjä hyväksytty 41, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 42 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ai niin, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ei kun tarkistetaan 43kin. En ole ihan varma tuloksesta. Vote is closed. And is a... Äänestys päättyy. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 51 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei anteeksi. Pitää mennä kompromissiin I. A kohta olikin pois, joten kaikki poistetaan, joten tosiaankin kompromissiin I mentiin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi J. Vote is closed. Äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta Tarkistetaan sekin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Vihreitä ei näy. No, ää, tarkistetaan, eli 92. Think is rejected, but vote is closed hylätty. Tarkistus 92 kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 95, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 96, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi K, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää, luultavasti hyväksytty mutta haluatteko, että tarkistetaan? Selvä, äänestys alkaa 107. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. EPP vastustaa? 108 selvä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Kai se hylättiin, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. One EPP too many. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. On hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa 117. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, siis kompromissi L puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty selvästikin, vai haluatteko, että tarkistetaan? No tarkistetaan sitten, kompromissi alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 135 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi en puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 4, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 1, neljä kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, hylätty 1, neljä seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 1, neljä kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Mm, tarkistetaan. Kai se hylättiin, mutta tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty oli. Kompromissi ennen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyh... No, Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhden äänen erolla. 160 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 164 puolesta vastaan. Tarkistetaan 164 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 165, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi OPRS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 ja suullisineen muutoksineen puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 0 puolesta. Ei hei. Kompromissi U. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 224 223. Mitä siitä? 223. Hyväksytty. 224. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi V. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt 233 puolesta vastaan tyy. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 235 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 235 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksois V-kompromissi ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kompromissi kaksois V, suullinen tarkistus mukana. Yksi No minä näen täällä plussan. Nyt pitää vähän tuumia. The compromise. Eli kompromissi suullisine tarkistuksineen. Siellä on plussa, plussa. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 242. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist tarkistus 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaikki raukeaa aina 260 saakka. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 266 puolesta vastaan tyhjää. No, kai se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. Kompromissi. Se oli siis 266. Sitten kompromissi A, B, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää Kai se hylättiin, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 278 puolesta vastaan tyh. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. is 70... Siis 279 äänestys päättyy. Ei, kun 278, 8. Eli 278, minä teen virheen. 278, äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 279, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 281, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 283 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan. Tarkistetaan 288 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 puolesta vastaan. No tarkistetaan. 291 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 292 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kädet ylös. Jos haluatte vähän nopeuttaa tätä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi Intalta puolesta Haluatteko, siis minä kyllä näen eroja tässä äänestyslistassa. Minusta me voimme nyt, ää, minusta voimme äänestää kakkosesta kahdeksikkoon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tarkistetaan Inta 10 äänestys alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKO. Voidaan äänestää ää, aina 12 saakka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO sanoisin 14 26. O, 25. 14, 25, Kaikki siltä väliltä No mennään yksi kerrallaan. Imko 14. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 17. Ai nytkö blokkina, selvä. 17.25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 6 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan kotonen äänestys alkaa. Eh? Äänestys päättyy hyväksytty. Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 9. Agri 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan Agri 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Uh, uh, Johdanto-osaan kappaleet, niistä ei äänestetä. Mennään sitaatteihin. Tarkistus yksi puolesta. Siis puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus yksi. Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitaatit yhdestä kuuteen puolesta vastaan. EPP puoltaa tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pitääkö äänestää sitaatista 10.11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitaatti 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestetään tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa.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 puolesta vastaan. Tarkistetaan 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta vastaan. En nyt näet, että tätä äänestys alkaa.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tarkistetaan 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan vihreät puoltavat, entä libe, eli hyväksytty, 55 puolesta vastaan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 Äänestys päättyy. Hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan kuutonen äänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten teksti näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 50 puolesta 4 vastaan 0. Tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt sitten siirrymme viimeiseen mietintö. Eli herra Bostian Jatspenkin nimittäminen kriisin ratkaisu neuvoston hallituksen jäseneksi. Tämä on salainen äänestys, lippuäänestys, joten äänestys alkaa. E Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. 41 41 puolesta, 6 vastaan, 5 tyhjää. Onnittelut herra Jatsbekille, jota juuri kuulimme. No niin, äänestykset ovat näin päättyneet ja samoin tämänpäiväinen kokous. Työmme käynnistyy huomenna kello yhdeksän. Käymme silloin keskustelua pankkipaketista. Kiitoksia oikein paljon. Kokous päättyy.